Arvoisat naiset ja herrat, hyvät kollegat, saan toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin tähän kokoukseen, johon osallistuvat eurooppalaiset parlamentaarikot aiheena yhteinen eurooppalainen kauppalaki. Te tiedätte, että tämä ei ole uusi asia, Euroopan parlamentissakin keskustelut aiheeseen liittyen ovat jo alkaneet ja tiedän, että kansallisissakin parlamenteissa tätä asiaa on jo käsitelty hyvinkin ponnekkaasti ja näkemyksetkin ovat aika lailla poikkeavia ainakin parlamentin näke, näkökulmasta katsottuna. Mutta ensi alkuun haluan toivottaa tervetulleeksi Euroopan komission varapuheenjohtajan Vivian Redingin. Hän vastaa Euroopan komissiossa myöskin oikeusasioista. Lisäksi toivotan tervetulleeksi professori professori Simeon Simeonidis. Hän edustaa Kreikkaa puheenjohtajavaltion ominaisuudessa. Lisäksi toivotan tervetulleeksi Diana Wallisin. Hän toimii aikanaan Euroopan parlamentin varapuhemiehenä ja hän on myöskin ollut käsittelemässä yhteistä eurooppalaista kauppalakia. Lisäksi toivotan tervetulleeksi Eurooppa, kansallisten parlamenttien parlamentaarikot ja Lord Bonus, tervetuloa. Hän tulee tämän alustuspuheenvuoron jälkeen, kun hän paneelikeskustelu alkaa, niin hän tulee johtamaan keskusteluja. Omasta näkökulmastani todeten sanoisin, että parlamentin näkökulmasta katsottuna tämä aihe on erittäin tärkeä. Me olemme hyvin pitkään vaatineet tällaista ehdotusta ja täysistunnossa vaadimme tätä, kuten myöskin viime vuoden puolella Wallisin mietinnössä. Ja me olemme kiitollisia komissiolle, että nyt tämä ehdotus on pöydällä, mutta on tietenkin selvää, että aiheista ja ehdotuksesta täytyy keskustella hyvinkin tarkkaan ja tiedämme, että tämä ei mene tällaisessa muodossa läpi, mutta me olemme valmiita huomioimaan kaikki esille tulevat näkemykset. Mutta se, että olemme järjestäneet tämänpäiväisen kokouksen, niin se jo osoittaa, kuinka tärkeänä parlamentti pitää tätä asiaa. Meidän mielestämme sisämarkkinoita ajatellen tällainen paketti voi olla hyödyksi, mikäli tämä paketti tehdään kunnolla ja siitä on hyötyä myöskin Euroopan integraation näkökulmasta ja tätä ulottuvuutta ei missään nimessä saa aliarvioida. Siinäpä ehkä oma alustukseni, johdantosanani joten siirtäisin puheenvuoron komission jäsenelle Vivian Redingille ja hänen jälkeen puheenvuoron saa edustaja Simionides. Vivian Reding, olkaa hyvä. Um, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Te olette kyllä aivan oikeassa. Tämä, tällä ehdotuksella on erittäin pitkä historia, vuosikymmenien historia paras, parhaat sopimusoikeusjuristimme ovat miettineet sitä, miten jona, mm, jonain päivänä tämä aihe voisi saada juridisen muotonsa. Ja tässä nyt ollaan ja haluaisin kiittää herra Leeneä puheenjohtajana ja oikeusasian yhteisesittelijänä. Haluaisin kiittää Diana Wallisia hänen sitoumuksestaan asiaan täällä parlamentissa ja kiittäisin myös professori Simeon Niidestä, koska hän onnistui saamaan puheenjohtajavaltio Kyproksen vahvasti tähän työhön mukaan. Minulle tämä asia, joka osoittaa, miten oikeus voi myötävaikuttaa kasvuun, koska asetus yhteisestä eurooppalaista kauppalaista muuttaa esteitä, jotka lii- poistaa liikkeet, jotka liittyvät, esteet, jotka liittyvät erilaisiin sopimusoikeudellisiin käytäntöihin jäsenvaltioissa. Näin säästyy kustannuksia, jotka liittyvät näihin erilaisiin lakeihin ja lain käytäntöihin kustannukset ovat suhteettoman korkealla tasolla, mitä tulee pk-yrityksen aivan erityisesti silloin kustannusten vaikutus on merkittävä ehdotus saa aikaan yhden ainoan kauppaoikeuden, jota yritykset ja kuluttajat voisivat käyttää, jos näin päättävät rajat ylittävissä sopimuksissa riippumatta siitä, missä asuvat tai toimivat EUn alueella. Laki vielä jatkossa tulee vahvistamaan kuluttajan suoja-oikeuksia verrattuna tämänhetkiseen EU-oikeuskäytäntöön ja monen kansallisten lainsäädäntöjen lisäksi tämä on talousten etujen mukaista kuluttajille, koska näin he saavat paremman tarjouksen, voivat nauttia suurimmansa tarjouksia halvempaan hintaan oikeusasian komission jäsenenä. Olen täällä kansallisten parlamentin edustajien edessä ja haluaisin tehdä selväksi, että toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteet ovat erittäin tärkeitä asioita kaikessa, mitä Euroopan komissio ehdottaa. Ne olivat johtavia periaatteita myös silloin, kun määrittelimme yhteistä eurooppalaista kauppalakia. Tämän takia me heti alussa päätimme valita vaihtoehtoisen harmonisaatiojärjestelmän ilman, että valitaan perinteisempi lainsäädäntötie, jossa pyritään täydellisen harmonisaation. Vaihtoehtoiset säännöt eivät korvaa olemassa olevia kansallisia äh, sopimusoikeuksia. Sen päinvastoin ne tarjoavat vaihtoehtoisia sääntöjä, joita voidaan käyttää kaikissa kansallisissa oikeusjärjestelmissä, jos tähän liittyy, ja näin rajat ylittävä kaupankäyttö tulee helpommaksi, halvemmaksi, jotta tätä kauppaa voidaan käydä. Varsin usein näin ei edes tällä hetkellä tapahdu, siis räätyttävää kauppa. Ertus on kohdennettu, se käsittelee vain sellaisia alueita, jolloin olemme huomanneet olevan ongelmia, eikä se mene yli sen, mikä on tarpeen näiden ongelmien voittamisessa. Näin ollen se kattaa vain raja, rajat ylittäviä sopimuksia, ei sopimuksia suurten yritysten välillä. Ja, yritysten välisessä sopimuksessa ainakin toisen osapuolen pitäisi olla erittäin pieni, pieni tai keskikokoinen yritys, koska nämä ovat juuri niitä yrityksiä, joihin kansallisen sopimusoikeuden erot erityisesti vaikuttavat. Vaihtoehtoisuusehdotuksessa sopii yhteen sopimusvapausperiaatteen kanssa. Jotkut kauppiaat ovat ihan toimet ovat täysin tyytyväisiä tämänhetkiseen järjestelmään ja voivat edelleenkin käydä kauppaa kansallisen oikeudenmukaisesti. Se on heidän valintansa. Toisaalta ne, kaupan, äh, ne toimijat tai kauppiaat, jotka näkevät järkeä siinä, että on yhteisiä kauppasääntöjä, voivat valita tämän. Jälleen he voivat vapaasti valita. Ja valinnanvapaus on tässä avainasemassa. Kukaan ei, ei joudu väkisin turvautumaan yhteisen eurooppalaisen kauppalakiin. Eikä tästä ole mitään kustannuksia tai taakkoja niille, jotka eivät halua tällaista lisävaihtoehtoa tai lisävalinnan varaa. Tai niille, jotka haluavat harkita sitä vaihtoehtoisuus tässä laissa. Tätä kautta komissio tämän päätöksen komissiosta erittäin tietoisesti ja ymmärsi myös hyvin, kuinka vaikeaa tässä on innovoida. Aivan uusi lähestymistapa, jolla voitetaan joita on sisämarkkinoilla. Olen tyytyväinen nähdessäni, että keskustelut niin Euroopan parlamentissa kuin neuvostossa Kyproksen puheenjohtajakaudella ovat edistyneet oikeaan suuntaan. Molemmat nyt tutkivat ehdotuksen sisältöä ja olen erittäin tyytyväinen, että oikeusasian valiokunta on perustanut erilaisia työryhmiä, jossa analysoidaan yhteisen eurooppalaisen kauppalain yksityiskohtia ja odotan mielenkiinnolla tätä mietin, tai raportteja, joita tulee eri työryhmistä niin IMKO kuin juurivaliokunnista tulevana vuonna, niin sitten voimme nähdä, missä on yhteistä, missä on eroja, mihin suuntaan ehdotustamme pitäisi muuttaa. Sitten kasvu- ja korjauskysymyksessä tämä on tärkeää, koska tähän liittyy Mm, tämä vaikuttaa taloudellisesti käyttäjiin ja kaikkiin sidosryhmiin. Kaikki osapuolet ovat ottaneet esille nämä asiat lausunnoissaan. Juuri valiokunta on analysoinut näitä lukuja. Ensin kertonut, mm, kuinka käytännön kannalta tärkeitä ylisäännöt ovat ja neuvosto on hyväksynyt tai omaksunut saman lähestymistavan sekä parlamentti että neuvosto varmasti haluavat varmistaa sen, että lopullinen teksti on mahdollisimman hyvässä tasapainossa ajatellen tarjo- mahdollisuuksia yrityksille ja toisaalta otetaan huomioon kuluttajien asiat, oikeudellinen varmuus, jota molemmat tahot tarvitsevat ja riittävä jousto, jotta valinnasta tulee todella valinta. Komissio haluaa tässä auttaa lainsäätäjänä, jotta nämä tai molempia lainsäätäjiä, jotta voidaan tehdä näitä välttämättömiä muutoksia, joita neuvosto ja parlamentti välttämättömiä pitämät, pitävät. Ja me autamme myös kansallis- kansallisella tasolla keskustelussa. Minä olen vahvasti sitoutunut siihen, että säilytämme erittäin korkean kuluttajasuojatason tulevien neuvottelujen aikana samalla varmistaen sen, että uusi lainsäädäntö on houkutteleva vaihtoehto ennen kaikkea pk-yrityksillemme, jotka tässä näinä kriisin aikoina tarvitsevat parempia yritysmahdollisuuksia, toimintamahdollisuuksia ja tarvittavat markkina-avausmahdollisuuksia, niin että he voivat kunnolla käyttää hyväkseen sisämarkkinoita. Mielestäni tämä juuri on tämä hieno kasvumahdollisuus. Tässä onnistumme tasoittamaan vaikeudet ja poistamaan näitä esteitä markkinoilta. Frau Kommissar. Oikein paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen Reding. Seuraavana puheenvuoron saa professori Simeon Simeonidis. Toivottavasti lausun äänenne oikein. Te edustatte täällä Kyprosta puheenjohtajavaltion ominaisuudessa. Olkaa hyvä arvoisa professori. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että sain mahdollisuuden tulla tänne tänään ja esitellä tämän eh, pienoisenkin edistysaskeleen Kyproksen puheenjohtajakaudella tässä asiassa. Kypros puheenjohtajakaudellaan on halunnut edistää kaikkia kysymyksiä, ja tiedän, koska olen kaikissa näissä siviilioikeuskysymyksissä mukana, mitä sitten tulekaan näihin äh, kansallisiin aiheisiin tai näihin muihin aiheisiin. Olemme todella edistyneet erityisesti kahdessa asetusehdotuksessa toisaalta ähm, avioliittoihin liittyvät äh, omaisuuskysymykset, toisaalta rekisteröidyt suhteet ja toisaalta Kyproksella ei ole tällaista kumppanuuksien rekisteröintilakia itsellään. Olen iloinen kuitenkin voidessani sanoa, että tänään Koreper päätti suositella neuvostolle sitä, että tiettyjä poliittisia suuntavivoja suositeltaisiin. Toisin sanoen, me emme ole nyt lähteneet tässä poimimaan rusinoita pullasta. Olemme seuranneet samoja politiikkoja myöskin tässä yhteisessä eurooppalaisessa kauppaoikeuskysymyksessä. Ja ilokseni voin sanoa, että olemme aloittaneet sisältökeskustelut tästä aiheesta kun aiheesta ryhdytään keskustelemaan, niin se ei kenties kuulosta kummoiseltakaan, mutta itse asiassa, jos ajatellaan aikaisempia kahdeksaa kuukautta, niin ne kaikki keskustelut ovat kohdistuneet vain alustaviin, eivät niinkään tärkeisiin aiheisiin, kuten vaikkapa oikeusperuste ja niin poispäin niin, että voitte ymmärtää, että jos lähdetään keskustelemaan itse asiasta ja sisällöstä tässä hankkeessa, niin se on todella edistysaskel. Itse asiassa jotta ymmärtäisitte, kuinka innokkaasti haluamme päästä tämän asian ytimeen, olemme tehneet jotakin varsin epätavallista. Sen sijaan, että aloittaisimme keskustelut osasta yksi, tuossa liitteessä aloitimmekin osasta neljä. Ja äh, siinä kuvataan niitä oikeuksia ja velvoitteita, joita eri osapuolilla on. Ja näin teimme, koska osa neljä on itse asiassa äh, tämän äh, kauppaoikeuden ydin. Se koskettaa eniten todellista elämää ja sellaisia asioita, jotka ovat täällä parlamentissa ja myöskin sidosryhmien keskusteluiden ytimessä. Ja tässä osassa neljä myöskin näimme hyvän mahdollisuuden verrata tämänhetkistä yhteisön säännöstöä kansallisten jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen kanssa. Ja ajattelimme, että tämän keskustelun kautta, kun tulisimme tutuiksi tämän aiheen kanssa, veisivät pelon tuntemattomasta tai tällaiset vastahakoiset vastaan pyristelyt uutta vastaan. Tässä on vielä aika paljon erilaisia näkökulmia jäsenvaltioiden kesken ja joissain määrin mennään pidemmälle jopa ja mietitään, onko tämä asia edes niin kuin edistämisen arvoinen. Olemme kuitenkin halunneet toimia neutraalisti ja rakentavalla tavalla. Epäilemättä nämä epä, erilaiset näkökulmat vielä säilyvät jonkin aikaa, mutta haluaisin kuitenkin omasta kokemuksestani sanoa, kun olen 34 vuotta toiminut opettajana enemmän kuin itse haluaisin myöntää, että kun kysymys on todellisesta liitosta, niin tässä itse asiassa kysymys on siitä, että ajatellaan asiaa molempien osapuolten kannalta. Kun 40-luvulla jotkut kummalliset lakiprofessorit täällä puhuivat menestä vaikutteista ja lähtivät miettimään tällaista yhtenäistä kauppaoikeus lakia, niin monet ajattelevat, että ei tämä ole toteutettavissa ja monet ajattelevat, että ei sillä ole mitään tarvettakaan. Tietysti oli kaikenlaista vastahakoisuutta tämän tyyppisen asian jo sisällöllisestikin. Itse asiassa todettiin, että Äh, Yhdysvalloissa, kun tätä asiaa lähdettiin esittämään äh, liittovaltion tasolla, todettiin, että osavaltioiden lait ovat jo riittäviä ja että ei pidä lähteä säätämään mitään liittovaltion tasoisia lakeja, vaan että 48 eri osavaltiota voivat vapaaehtoisesti päättää mm, tähän mukaan lähtemisestä ja tämä todennäköistä ei kuitenkaan ollut tuossa vaiheessa ja ei voida edes ajatella, että tuo laki tuohon aikaan olisi ollut kovinkaan täydellinen luonteelta, mutta näin kuitenkin sitten lopuksi tapahtui ja yhtä osavaltiota lukuun ottamatta tämä laki, yleinen laki hyväksyttiin ja viimeisetkin sitten 70-luvulla lähtivät mukaan tähän yhteiseen kauppaoikeuteen Yhdysvalloissa. Ja sen takia haluaisin teitäkin kehottaa miettimään asioita pitkällä aikavälillä, ei kuukausien eh, puitteissa, vaan eh, jopa vuosien, ehkäpä pitemmänkin aikavälin puitteissa. Me olemme tehneet eh, arvioinnin tästä asiasta ja uskomme, että meidän pitäisi pystyä ratkomaan nämä erimielisyydet ja poistamaan epätäydellisyydet, mutta jos todella uskomme, että harmonisointi tai ainakin jäsenvaltioiden oikeuksien lähentäminen on hyvä ja jalo periaate tulevaisuutta ajatellen, niin siinä varmastikin meidän täytyy myöskin pyrkiä tähän tavoitteeseen pääsemään, koska jos kysymys on hyvästä tuotteesta, niin me kaikki parlamentti, komissio ja neuvosto joudumme yhdistämään voimamme sen eteen. Jos kysymys on hyvästä tuotteesta, varmasti myöskin markkinat lähtevät mukaan, samoin myöskin oikeusalan oppineet ja toimijat tottuvat siihen ja jossain vaiheessa sitten jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti varmasti sen hyväksyä sisäiseksi laikseen. Ja tässä vaiheessa sitten harmonisoinnista tulee todellisuutta ja äh, todellisuutta, äh, jota ei ylhäältä sanella, vaan joka on horisontaalisesti levittäytynyttä ja äh, joka on jäsenvaltioiden vapaaehtoisen valinnan tulosta. Tällä hetkellä tämä kenties kuulostaa hyvin kaukaiselta tavoitteelta, mutta itse asiassa se ei ole mikään syy menettää toivoa. Ja näinpä ollen tähän toiveikkaaseen sävyyn haluan päättää tämän puheen vuoroni ja haluan kiittää teitä siitä, että kutsutte minut tänne ja kaikkea hyvää Irlannille puheenjohtajakaudellaan asian edistämiseksi. Paljon kiitoksia professori Simeonidis. Seuraavana kollega Wallis, olkaa hyvä. Very much, chair, and thank Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ja paljon kiitoksia tästä kutsusta tähän erittäin tärkeään kokoukseen. Keskus keskustellaaksemme parlamentin edustajien kanssa eurooppalaisesta yhteisestä kauppalaista. Tämä on erittäin keskeinen aihe. Meidän täytyy saada tämä kuntoon ja on rahkaisevaa kuulla näitä kommentteja, kun sanotaan, että nyt paneudutaan sisältöön eikä lähdetä vain pohtimaan, että miksi pitäisi tehdä jotain. No ehkäpä alkuun muutama sana siitä, että miksi tätä tarvitaan ja sitten muutamia kommentteja näihin käytännön kysymyksiin liittyen. Eli miksi? Tämä on henkilökohtainen asia minulle. Tämä aihe ja tämä ehdotus monimuotoisuudessaan on seurannut minua koko parlamenttiurani ajan, 12 vuoden ajan. Joten Tämä yhteinen taival on ollut pitkä, mutta ei ainoastaan tämä ole syy, vaan kaikki alkoi jo paljon aikaisemmin, jo silloin kun minä toimin nuorena juristina Lontoossa ja käsittelin koko ajan rajat ylittäviä vaateita. Ja näin siis ihan lähietäisyydeltä, miten hankala ja tilanne on, kun yrittää tehdä Euroopan laajuisesti kauppaa. Ja sitten tulin tänne parlamentaarikoksi ja havaitsin, että vihdoinkin täällä meidän on mahdollisuus puuttua asiaan, eli helpottaa toimintaa, tehdä siitä turvallisempaa ja tehdä yhtenäismarkkinoista todellisuutta, ei ainoastaan kansalaisten, vaan PK-yritystenkin näkökulmasta. Me olemme siis tehneet hartiavoimen töitä, mutta se viimeinen rutistus vielä on jäänyt uupumaan. Se viimeinen rutistus, eli niin kuin komissio sanoi, eli että saamme tämän paketin kautta aikaiseksi kasvua. Parlamentaarikkona ja juristina minun täytyy nyt täällä sanoa, että se, mihin me tässä pyrimme, ei ole vain ainoastaan lainsäädäntötekstiä sovittelutilanteita varten, vaan kyse on pikemminkin tällaisesta ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Siinä mielessä, että sopimusosapuolet, kuluttajat tai PK-yritykset tai PK-yritysten väliset sopimukset tai muut, niin lähtevät samalta viivalta ymmärtäen tämän sopimussuhteen alusta lähtien, mikä on tilanne. Tähän tilanteeseen haluamme päästä, eli ennaltaehkäisevästi toimia. Emme halua ajautua kalliisiin sovitteluratkaisuihin, vaan me haluamme helpottaa sopijaosapuolten toimia silloin, kun toimitaan rajat ylittävällä tavalla, jotta heillä on mahdollisuus toimia ja myöskin mahdollisuus hyötyä eurooppalaisista sisämarkkinoista. Tästä pitäisi olla kyse. Siihen ei ole vielä päästy, mutta me emme halua, että tässä vain sovitteluasiasta vastaavat juristit pääsevät hyötymään, vaan kyse on ö, yhteisymmärryksestä. Ja mielestäni tähän pakettiin kuuluu monia tärkeitä seikkoja jotta voidaan varmistaa, että tämä paketti on todellakin kaikilta osin toimiva. No jotkut ehkä sanovat, että tietyt asiat ovat tärkeämpiä kuin tämä eurooppalainen yhteinen kauppalaki. Voisimme keskustella riitojenratkaisumenettelystä tai kielestä tai muotoilusta. No mielestäni ne kaikki kuuluvat tähän kokonaispakettiin, mikäli haluamme saada toimivan ratkaisun aikaiseksi. Omasta vaalipiiristäni niin olen kuullut PK-yrityksiltä, että me voimme käyttää tätä hyväksemme vain ainoastaan siinä tapauksessa, mikäli ehdot ovat sellaiset, jotka ovat käyttökelpoiset ja ovat käytettävissä kaikilla unionin työkielillä. Eli se olisi hienoa, sillä meillä on siihen olemassa mahdollisuus, kunhan vain rohkenemme tekemään tätä työtä. Mutta on tietenkin selvää, että se vaatii paljon työtä, huolellista työskentelyä, niin kuin täällä on sanottu. Eli se vaatii paljon, jotta saadaan toimiva tulos, paras mahdollinen tulos aikaiseksi, jotta sisämarkkinat toimisivat. Mutta minä uskon, että tämä on se oikea ehdotus ja oikeana ajankohtana. Ja kahdestakin syystä, jotka täällä on jo mainittu. Tässä huomioidaan yhtäältä juuri tämä läheisyysperiaate tai toissijaisuusperiaate, jos yksittäiset henkilöt voivat valita, käyttävätkö he jotain järjestelmää vaiko ei. Eli vapaa sopimuksen valintaoikeus, sen jos mikä on toissijaisuusperiaatetta parhaimmillaan. Ja jos siihen pääsemme, niin silloin todellakin kansantaloudet voivat vaikeina aikoina hyötyä uudistuksista. Ja toinen asia, jonka halusin sanoa, kun aikanaan parlamentissa toimin yhteisesittelijänä, niin minun luonani kävi eräänä päivänä vieras Kiinasta. Hyvin maineikas tuomari ja juristi, niin hän olisi keskustella minun kanssani juuri yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista. Hän sanoi, että tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe. Tämä on oikeastaan hienoa, mitä te teette. Ja pelkäänpä, että jos meillä ei ole rohkeutta tehdä tätä työtä ja viedä sitä loppuun, niin joku muu sen tulee tekemään. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia Diana Wallis. Näin pääsemme ensimmäiseen paneelikeskusteluun. Ensimmäisenä Lordi Bones. Hän edustaa täällä oikeus- ja kuluttajasuojan alivaliokuntaa ja hän siis vetää tätä paneelikeskustelua ja näillä sanoilla annankin puheenvuoron Lordi Bonesille. Olkaa hyvä. Mr. President. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Esitän asiani hyvin lyhyesti, jotta varsinaisille äh, panelisteille jää enemmän puheaikaa, mutta saanen tässä yhteydessä kiittää teitä, herra puheenjohtaja, teidän valiokuntaanne tämän kokouksen järjestämisestä ja siitä, että olette kutsuneet tänne kansallisia parlamentaarikkoja paikalle. Kuten täällä on jo sanottu, niin tämä on ehdotus, joka on ollut jo pitkään pöydällä. Se lähti liikkeelle yhteisestä viitekehyksestä ja minä uskon, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että nämä esitetyt tavoitteet ovat tavoittelemisen arvoisia, koska näin voidaan yhtenäismarkkinoita vahvistaa rajat ylittävän kaupankäynnin näkökulmasta katsottuna. Tässä nimenomaisessa asiassa, ei välttämättä aina, mutta tässä tilanteessa Britteen kanta on aika selkeä. Tästä on syntynyt tietynlaisia ristiriitaisia näkemyksiä, eli erityisesti PK-yritykset ovat haltioissaan, mutta muut äh, eivät välttämättä niinkään innoissaan tästä. Mitä tulee kuluttajien etujen suojaamiseen, niin yllättäen kuluttajat ovat aika lailla huolissaan monista asioista. He uskovat, että tämä saattaa jopa heikentää kuluttajien suojaa, saattaa syntyä epävarmuutta ja että tietyt asiat ovat jääneet kokonaan käsittelemättä. On jopa ehdotettu sitä, että en tässä nyt halua lähteä vähättelemään komission motiiveja, mutta kun katsotaan tätä tekstiä, niin välttämättä ei uskota siihen, että tämä parantaisi kuluttajien suojaa rajat ylittävässä sopimusten tekotilanteessa. Ehkä meidän pitäisi en, ensin odottaa suojadirektiivin täytäntöön panemista ennen kuin lähdemme kehittelemään muita asioita eteenpäin. Sitten täällä esitettiin myöskin kysymyksiä oikeudellisen perustaan liittyen, joten on olemassa monia asioita, joita täytyy tarkastella, pohtia sitä, että voidaanko siltä pohjalta edetä todellakin rakentavassa hengessä, mutta olen iloinen, että minä saan nyt esitellä ensimmäisen panelistin kollega John Thomasin. Hän on ollut yhdistyneessä kuningaskunnassa aikanaan myöskin vetomustuomioistuimen puheenjohtaja ja hän on käsitellyt myöskin tätä yhteistä eurooppalaista kauppalakia. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä. European Law Institutein puolesta puhun työryhmän puheenjohtajana, työryhmä, joka edustaa akateemista maailmaa, juristeja, tuomareita, kaikkia eurooppalaisista, kaikista eurooppalaisista oikeista perinteistä. Tämä ei ole poliittinen kysymys, mutta me olemme kuitenkin tehneet poliittisia valintoja, jotta äh, niin kuin parlamentti ja komissio ovat tehneet valintoja, me olemme tarkastelleet sitä, miten tästä saa paremman välineen ja täytyy olla varma siitä, että tämä on hyvä väline, koska sen täytyy kilpailla vaihtoehtoisena välineenä tavallaan markkina, markkinoilla ja mitä löytyy muista oikeusjärjestelmistä. Tämän takia me pyrimme tekemään tästä selkeämmän, johdonmukaisemman ja varmemman, mitä tulee sen tulkintaan ja soveltamiseen. Me laadimme raportin, joka on noin 300 sivuinen ja haasteena niin on nyt sitten koittaa tiivistää tätä kaikkea alle kymmenessä minuutissa, joten ajattelin, että ottaisin kymmenen kohtaa ja kävisin läpi aika ripeästi ja kertoisin tästä lähestymistavastamme. Ensimmäinen ehdotus, jonka teemme, on, että jotakin voidaan tehdä tekniseltä pohjalta, jotta rakennevälineessä tulee yksinkertaisemmaksi. Meistä esimerkiksi voitaisiin kerätä määritelmiä tehdä sopimusten elinkaista parempi. Nämä voimme myös yksinkertaistaa termejä. Olemme antaneet esimerkkejä tästä, mutta mielestäni tämä on erittäin tärkeää, että tämä on houkutteleva vaihtoehto. Me olemme Seuraavaksi olemme pohtineet sitä, että jo, haluaisimme yksinkertaistaa sovellusalaa myös. Esimerkiksi olen sitä mieltä, että tätä pitäisi soveltaa erityyppisiin sopimuksiin, sopimuksiin joihin on tiettyjä elementtejä, eikä oliko se pelkästään kaupasta. Moderni oikeus, käytäntö ja elämä, sitä ei voida rajoittaa pelkästään tavaroiden kauppaa vahvuuksia, siis on myös palvelut ja muut. Kolmanneksi meistä on erittäin tärkeää, että väline heijastelee tätä aikaa, digitaalista aikaa ja luonnollisesti meistä tuntuu siltä, että jotkut muutokset, jotka tekivät, jotka välineessä auttavat tässä, kiinnität huomiota yhden yksityiskohtiin esimerkiksi toimitusvelvollisuus pitää toimittaa. Ei tässä ole kovinkaan paljon järkeä digitaalisena aikana neljänneksi ja pidämme tätä erittäin tärkeänä kohtana. Oheistoimien täytyy olla sellaiset, että ne sopivat tarkoitusperään. Tästä professori tulee myöhemmin puhumaan, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että paljonkin voidaan sanoa kommentti suhteissa tarkoitusperäistä, jotka ehkä ovat, ovat, ovat eri mieltä, mutta viitaten siihen, mitä Diana Wallis aikaisemmin sanoi, että tämän ei pitäisi olla tilaisuus tehdä rahaa oikeusriidoista. Meistä jonkin verran kiistoja tulee varmasti tulee oikeudessa, mutta yritämme välttää tätä komitean osassa ja ehkä neuvoa antavaa, neuvoa antavaa elintä voitaisiin ot, käyttää keinona. Olemme ehdottaneet tietokantaa ja mekanismeja kiistojen ratkaisuksi tässä neljä yleistä kohtaa. Sitten viides kohta, jonka ottaisimme esille – kun tarkastellaan asiaa kuluttajan kannalta, olemme sitä mieltä, että tämä opt-in-mekanismi, ja varmasti monet ovat tätä mieltä, on liian monimutkainen. Siis jos haluaa valita tämän vaihtoehdon, paljonkin voitaisiin tehdä, että tämä yksinkertaistuisi. Esimerkiksi olemme ehdottaneet sellaista, että jos rohkaisee kuluttajia tätä käyttämään, silloin pitäisi antaa linkki nettisivuille eikä e-, esitä näitä ilmoitussäädöksiä pelkästään. Sitten kuudentena kohtana Meistä tätä pitäisi siis voida soveltaa kaikkiin esisopimusneuvotteluihin. Tämänhetkinen luonnos äh, säätää, että tästä, tätä jälkikäteen voidaan soveltaa, jos käytetään tätä järjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että aina on mahdollisuus, että ei tee sopimusta tässä ja, tämän järjestelmän alaisuudessa, ja silloin kun tehdä varmaksi, että tieto, jota on antanut, on kansallisen kanssa johdonmukainen. Ei ole järkevää, jos katsotaan jotakin oikeusjärjestelmää, että sitä pitäisi soveltaa yksinkertaisesti ja vaatia, että myyjä joutuu toimimaan kahdessa oikeusjärjestelmässä niiden sääntöjen mukaisesti. Seitsemäksi, seitsemäs kohta, jälleen kuvaus siitä, miten tätä täytyy voida sopeuttaa digitaalisen aikaan. Tarvitaan jonkinlaisia vaihtoehtoisia maksusuojauskeinoja, jos ostaa internetissä verkossa niin käytännössä haluaa kyllä tietää, että rahat, jotka tässä välittää eteenpäin, niitä suojataan siinä tapauksessa, että ei saakaan ostettua tavaraa. Siksi olemme ehdottaneet mekanismia miten tälle asialle. Olemme myös sitä mieltä, että jotakin pitäisi sanoa siitä, että varmistetaan se, että kuluttajan oikeudet ovat tasapainossa oikeudellisen varmuuden kanssa. Esimerkiksi on monia instansseja, joissa se näkyy jos olen sitä mieltä, että mm, tuomioistuimen voi vaikuttaa eri asiat, esimerkiksi vilpitön mieli, oikeudenmukainen kaupankäynti, ja kun ajatellaan yhtä oikeuskäytäntöä, joka on saanut aika paljon aikaa, niin oikeastaan epävarmuutta, mutta kun ajatellaan näin monia oikeus- ja perinteitä, siksi on todellakin tärkeää, että eliminoidaan mahdollisimman paljon oikeusta epävarmuutta kuin ja sitten yhdeksäs kohta. Tässä annetaan kuvaus näistä yritysten välistä sopimuksista. Meistä tekstimuotoilua voitaisiin parantaa ja ottaa tällainen va- va- osittainen valinta. Pitäisi tulla selväksi, että jos yritys valitsee tämän vaihtoehdon, se ei voi sitten kuitenkaan se, paeta muita lakisääteisiä sääntöjä. Sitten kymmenes kohta vielä ennen kuin tulen lop, lyhyen loppupäätelmään. Vilpitön mieli, hyvä usko, tarkoittaa varsin erilaisia asioita eri oikeuskäytännöissä ja case äh, common law järjestelmässä. Tämän on näkyyn tällaisessa säädöksessä, mutta meidän täytyy todellakin voida rajoittaa tätä oman sovellusta niin, että eh, tästä ei päästä turhaan eroon vastuusta. Oikeussuoja pitäisi myös voida vaatia korvauksia, jos tätä velvollisuutta on rikottu. Tätä on vaikea nyt lyhyessä pitkä raporttia näin lyhyessä ajassa tiivistää, mutta otin nämä kymmenen kohtaa esimerkkinä siitä, mihin pyrimme rakentavassa hengessä, jotta avustaisimme komissiota tätä valiokuntaa ja neuvostoa näissä meidän mielestämme teknisissä kysymyksissä. Me olemme laatineet vaihtoehtoisia ehdotuksia, koska olemme sitä mieltä, että emme oikeastaan voi tehdä ehdotuksia ilman, että katso, miltä se näyttää kieliasussaan. Me, me emme siis mitenkään ehdota tätä luonnostamme vaihtoehtoa, me vaan haluamme nähdä, että onko se, mitä me ehdotamme, välinettä äh, kun tarkastellaan tätä välinettä, haluamme varmistaa, toimiiko tämä käytännössä. Jätämme tämä teidän valiokunnan jäsenten ja kansallisten parlamentin jäsenten harkintaan, mutta uskomme kuitenkin vahvasti, että aika paljonkin voitaisiin tähdä ja meidän kritiikkimme on todellakin rakentava, ainakin näin me haluaisimme. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia, John. Seuraavana me Puhujan piti olla professori Trezenjak. Hän on tuomioistuimen julkisasiamies, mutta kiireiden takia hän ei päässyt lähtemään Luxemburgista, joten siirrymme saman tien seuraaviin puhujiin. Ensinnäkin yhteinen eurooppalainen lainsäädäntö, kauppalaki ja Eurooppa, Rooma 1 asetus. Mutta ennen sitä toteaisin, että mikäli haluatte osallistua keskusteluun, esittää kysymyksiä, niin yrittäkää saada nimenne tähän puhujalistalle, näin tiedämme, että kuinka paljon puheaikaa kaikille voidaan antaa. Seuraavana puheenvuoron saa Osnabrykin yliopiston professori Hans Schulte Nölke, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta. Pyrin nyt selvittämään teille kuluttajan suojakysymyksiä ja tätä yhteistä eurooppalaista kauppaoikeutta. oikeutta Kuten eh, Sir Thomas aivan oikein sanoi, tässä on pyrittävä ikään kuin kilpailemaan nykyisen järjestelmän kanssa ja tässä vertaakin tätä nykyiseen järjestelmään. Minä äh, otan esimerkiksi tällaisen nettikaupan, joka haluaa EU-ssa myydä jotakin kuluttajille. Jos mietitään sitä, mitä lakia sovelletaan tällaiseen sopimukseen, niin on neljä äh, mahdollisuutta. Äh, joko kuluttajan, kauppiaan laki tulee kysymykseen joko molempiin koskeva laki tai sitten ikään kuin sekamuoto koskaan, tai kysymys on ikään kuin vähän kuin lottoamisesta, mutta tuloksessahan tietysti, tämän loton tuloksessa tietysti sitten kysymys on siitä, että missä nämä toimet tapahtuvat yleensä siellä, missä kuluttaja asuu. Ja todennäköisin tulos on tämä kolmas mahdollisuus, ja toisin sanoen tällainen kahden lain yhdistelmä. Ja usein nykyisessä järjestelmässä kauppias voi saada oman lainsa sovellettavaksi, mutta kuluttajalla on myös oikeus vedota oman lainsäännöksiin, jos ne ovat parempia, vaikkapa esimerkiksi juuri hänen suojelemisekseen, niin että ei ole kovinkaan helppoa tässä toimia. Ja jos jokin elinkeinoharjoittaja haluaa sitten toimia Euroopassa, niin nykyisessä järjestelmässä hän on kaksi mahdollista toimia. Tällainen hajautettu tapa, se tuntuu helpolta, mutta kysymys on kuitenkin aina siinä, että nykyisin kuluttajan, päte, kuluttajan pätevää lakia noudatetaan, että se ei tuo aina kuluja. Ja sitten tähän liittyy myöskin kaksi valinnaista mahdollisuutta, että ei valita minkäänlaista oikeutta. Ja toisin sanoen kuluttajan pätevä laki tulee sovellettavaksi aina tai jos sitten kauppias haluaa saada oman lainsa sovellettavaksi, niin silloin yhdistetään nämä kaksi. Ja mitä tämä yhteinen kauppalaki nyt sitten tässä toisi, niin se toisi tällaisen kolmannen mahdollisuuden, toisi uuden markkinointikanavan näiden perinteisten kanavien rinnalle ja se toisi myöskin keskitetyn kanavan. Mutta kun elinkeinon voisi soveltaa myöskin tätä kaupalakia ja omaa sovellettavaa lakiansa, kun näitä eri lakijärjestelmiä valitaan, niin tietysti tämä olisi suuri etuoikeus ja se tarkoittaisi sitä, että on paljon helpompaa kauppialle tietää, mitkä ovat ne säännöt, joita sovelletaan joko tämän uuden yhtenäisen kaupaoikeuden lait vaiko se, että sovelletaankin sitä lakia, joka pätee kauppiaaseen. Jos sitten tarkastellaan hyviä ja huonoja puolia, niin nykyisessä järjestelmässähän vaihtoehdot tulevaisuudessa ovat äh, sellaiset, että kuluttaja voi olla äh, varma siitä, sovelletaanko hänen lakiansa vai ei, ja ainakin hän voi vedota äh, oman lainsäädäntönsä suojeleviin toimenpiteisiin. Tässä yhteisessä kaupaoikeudessa myöskään tällä tavalla kuluttaja ei menetä näitä oikeuksiaan, mutta kuluttajat eivät voi aina olla varmoja siitä, josko aktiivisesti todella äh, tämä asia toimii näin. Kuluttajat ovat vain, kenties jossain tilanteessa vain kauppiaisen sovellettavan lain armoilla. Jos todetaan, että oman maan suojeleva, suojeluaste ei ole kovin korkea ja jos sitten kuluttaja haluaa tehdä ostoksia ulkomailla ja kenties myöskin saada, saadakseen parempaa kuluttajan suojaa, niin silloin hän, hän pääsee parempaan asemaan riippumatta siitä, onko hän sitten ostamassa kuluttajan suojaa tai jotakin muuta. Ja tämä saattaa muodostua tilanne varsin ähm, ähm, vaikeasti ennakoitavaksi kuluttajalle. Sitten taas äh, elinkeinoharjoittajan kauppiaan näkökulmasta tarkasteltuna nämä hyvät ja huonot puolet äh, on ikään kuin peilikuva tästä kuluttajan tilanteesta. Äh, tämä Äh, en tiedä, onko tämä nyt sellainen äh, asia välttämättä tämä suojelukysymys, jonka EU tässä haluaa heille tarjota, mutta lyhyesti sanottuna elinkeinon harjoittelijoiden täytyy todella ottaa huomioon todella moninaisia kansallisten lainsäädäntöjen kuluttajiin liittyviä suojelusäännöksiä. Todennäköisesti tämä on ongelma sisämarkkinoiden toimintaa ajatellen. Sitten yhteisen kaupaoikeuden puitteissa saman tyylisesti kuin Sir Thomas sanoi tuossa äsken, voidaan todeta, että ajatuksena on, ja ilmeisesti nykyisessä luonnoksessa ollaan samalla linjoilla, että kuluttajat voivat joka tapauksessa nauttia suuresta määrästä suojelua ja tässä ei tarvitse pelkästään lähteä lottoamaan ikään kuin kahden eri suojelujärjestelmän välillä, vaan tämä on taattu koko EU:ssa joka tapauksessa, jolle sitten taas ole tarjolla jotain korkeampaa suojelumääräystä. Ja tässä Kuluttajat voivat siis vedota äh, ulkomailla kenties olevan korkeampaan suojan tasoon. Tietystikin tässä on myöskin sellainen epäkohta, että joissain tapauksissa yhteisen kauppaoikeuden säännöt ovat vähemmän kuluttajaystävällisiä ja vähemmän äh, suojaavia kuin kuluttajan oman maan lait ja tästä varmasti puhutaan vielä myöhemmin, mutta ainahan lakiuudistuksiin liittyy epävarmuuksia ja näin ainakin siirtymäkauden aikana sitten elinkeinonharjoittajan kauppiaan näkökulmasta tilanne on parempi, koska he voivat toimia tässä yhtenäisellä tavalla kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Niiden ei tarvitse pyrkiä sovitautumaan kaikkiin näihin kansallisiin kuluttajansuojasäännöksiin. säännöksiin ja kuluttajan suoja voi olla myöskin kerties kovin korkealla tasolla, kun ajatellaan, että tässä on näitä markkinointiargumentteja, joiden puolesta, jotka puhuvat tämän korkean suojan puolesta. Ja uskon, että tässä on aika selkeää että sitä, että koska kuluttajan suojaan korkealla tasolla, niin tämä olisi uusi äm, ikään kuin jakelukanava. Ja äh, se äh, johtaisi myöskin kuluttajien hyvän suojeluun. Ja tällä tavalla myöskin sitten olisi valinnanvapautta. Joko pidetään kiinni perinteisestä järjestelmästä ja äh, pyritään äh, sitten selviämään tässä kansallisessa kuluttajansuojalainsäädäntöviidakossa, tai sitten pyritään äh, siirtymään tähän yhteiseen kauppa-oikeusjärjestelmään, äh, jossa äh, voidaan toimia kilpailukykyisesti ja Eurooppa-mielisesti. Kuluttajan suojasta en sano sen enempää, pari esimerkkiä vain. Että tässähän pitää olla vastin, että rahalle sen osalta, ovatko tuotteet vaaditun, halutun mukaisia. Esimerkiksi ja yleensähän tässä vanhentumisaika on kymmenisen vuotta. Tässä ehdotuksessa varmasti olisi varaa parantaa, jotta tästä tehtäisiin hyvin toimiva laki, erityisesti sähköisen kaupan saralla. Ja minun tutkimuksessani ja monissa muissakin julkaisuissa on useita esimerkkejä ja myöskin eurooppalaisen lakiinstituutin tutkimus viittaa tähän, että ähm, opt-in ähm, äh, mahdollisuus on aina säilytettävä. Ja jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, äh, on tehtävä paljon töitä, mutta tämä on myöskin hyvin houkuttelevaa päästä näihin tavoitteisiin, koska tämä voisi luoda tällaisen äm, eurooppalaisen äh, laatumerkin, joka takaisi myöskin hyvän kuluttajan suojan äh, tällaisen eurooppalaisen standardin. Ja tämä tietysti olisi myöskin, ei pelkästään kuluttajien edun mukaista, vaan myöskin äh, elinkeinoharjoittajien edun mukaista. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa professori Martin Beha Touché. Olkaa hyvä. Uh, in order of... Oikein paljon kiitoksia. Jotta yhteisestä eurooppalaisesta kaupunlaista tulisi menestystarina, niin sen pitäisi olla yhtenäväinen Rooma 1-asetuksen kanssa. Selkeä linkitys pitäisi olla. Cecil, sen pitää tarjota parempaa kuluttajan suojaa ja tarjota ikään kuin toisen vaiheen ja antaa mahdollisuuden mennä pidemmälle kuin Rooma 1. Joten Eli jos lähdetään liikkeelle siitä, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki olisi ikään kuin vaihtoehtoinen järjestelmä. Jotkut ovat sitä mieltä, että tällaista ei tarvita. Toiset taas sanovat, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki, sitä pitäisi tulkita kansallisten määräysten näkökulmasta. Parhaimmassa tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että kyse olisi eräänlaisesta hybridijärjestelmästä. Eli meillä on yhtäältä sisältö ja asetus. asetus pitää sisällään siis toissijaista lainsäädäntöä, johdettua lainsäädäntöä, eli se tarkoittaa sitä, että siihen sovelletaan eurooppalaista tulkintaa ja sitä valvoo taas tuomioistuin. Mutta sisältö, eli se olisi vaihtoehtoinen järjestelmä, mutta se voi tarkoittaa kuitenkin sitä, että se ei voi olla huonompi kuin eurooppalainen lainsäädäntö. Sitten kun katsotaan Roma 1 soveltamista, Euroopan komissio on ilmoittanut, että kun kyse on toisesta järjestelmästä, niin se tarkoittaa sitä, että Rooma 1 sovelletaan jatkossakin yhtä lailla. Tässä liittyy kaksi vaihetta. Vaihetta yhtäältä voidaan valita jäsenvaltion laki, jota sovelletaan, mutta toisaalta on olemassa myöskin mahdollisuus, että käytetään eurooppalaista yhteistä kauppalakia. Voi olla hyvinkin mahdollista, että valitaan CSS, CSL, mutta se tarkoittaa samalla sitä, että halutaan käyttää jäsenvaltion lainsäädäntöä. Yhteisen kauppalain myötä jäsenvaltioiden väliset äh, lainsäädännölliset erot olisivat historiaa tällä saralla. Eli tämä tarkoittaa sitä, että Rooma 1 asetuksen artikla 6.2, joka lähtee liikkeelle siitä, että kuluttajasuojatasot poikkeavat jäsenvaltiosta toiseen, niin sillä ei olisi enää yhteisen kauppalain alaisuudessa keskeistä merkitystä. Mutta valitettavasti tällainen tärkeä kohta löytyy johdatosakappaleista tai asetuksen selitysmuistio-osiosta. Olisi parempi, jos tämä asia löytyisi varsinaisesta ponsiosasta ja artikla-osiosta. Eli se voitaisiin liittää esimerkiksi artiklaan 11, koska siellä todetaan tällä hetkellä niin sinne voitaisiin lisätä nämä punaisella kirjoitetut sanat, jotta teksti olisi selkeämpi. Mitä tulee pakollisiin määräyksiin, niin ne, jotka pätevät edelleenkin, niin liittyvät Rooma ykkösestä. Mutta tähän liittyy ongelma, sillä johdatosan kappale 27 aiheuttaa ongelmia. Siinä nimittäin sanotaan, että tietyt asiat eivät kuulu eurooppalaisen kauppalain soveltamisalan piiriin. Tämä maininta löytyy kahdesta kohdasta Esimerkiksi kun katsotaan Ranskan lainsäädäntöä, niin kaikki, jo, mikä on pakollisen lainsäädännön, sitova lainsäädännön vastaista, ne olisi lains, laitonta. Eli tässä voi olla sellainenkin tilanne olemassa, että tietyt asiat eivät kuulu yhteisen kauppalain piiriin. Joten meidän täytyy varmistaa, että ei ajeuduta tähän tilanteeseen – Tämä mekanismi pitää hyväksyä siinä vaiheessa, kun toisen järjestelmän myötä kuluttajia suojataan. Ja tämän kuluttajasuojataso pitää olla mahdollisimman korkea. En ehdi nyt tässä kertomaan teille kaikkea, mutta asiakirjoista voitte lukea enemmän tähän asiaan liittyen. Ja sieltä käy ilmi, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki tarjoaa useammin parempaa kuluttajansuojaa kuin kansalliset kuluttajansuojalainsäädäntötekstit. Kiitoksia. Niin, oikein paljon kiitoksia. unohdin mainita, että edustatte täällä Pariisin yliopistoa. Seuraavana siirrymme keskustelemaan aiheesta rinnakkaiset toimenpiteet, jotka liittyvät eurooppalaiseen yhteisen mallisopimukseen. Ja ensimmäisenä puheenvuoronsa professori Dirk Staudenmayer – hän on myöskin yksikön päällikkö Euroopan komissiossa. Hän vastaa sopimuslainsäädännöstä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun komissio ehdotti yhteistä eurooppalaista kauppalakia, se teki, antoi myös tiedonannon, joka sisältää poliittisen sisällön ja tavoitteiden lisäksi myös oheistoimia. Tavoitteena näissä oheistoimissa toimenpiteissä oli tehdä ehdotuksesta vieläkin käyttö, käyttäjäystävällisempi ja hyödyllisempi käytännössä. Ja näitä oheistoimenpiteitä täällä on mainittu muutamia. Ensin erityisesti estyslistallakin mainitaan tänään eurooppalaiset mallisopimusehdot. Tässä komissio tarttuu Euroopan parlamentin aloitteen ja onkin mukava, että Diana Wallis on paikalla, koska tämä oli juuri hänen aloitteensa ja tämä kohta otettiin mukaan Euroopan parlamentin päätöslauselma sitä myötä se päätyi komission vihreän kirjaan. Mikä sitten SESLin tai yhteisen kauppalain tarkoituksena on, niin kuin täällä monta kertaa sanottu, niin tarkoituksena on, että yrittäjänä voi myydä tuotteitaan kaikissa muissa jäsenvaltioissa yhden oikeuskäytännön pohjalta ja yhden eh, tietokannan pohjalta. Tämän oheistoimenpideen tausta tarkoituksena on, että yhtenäiset mallisopimusehdot. Siis ihan tällaisessa skenaariossa täytyy lisätä vain osapuolten tiedot, tavaran nimi, hinta ja mahdollisesti toimitusaika ja paikka. Ja sitten vain käyttää näitä standardiehtoja, jotka saadaan suoraan hyllyltä, kun myy tuotteitaan. Näiden eurooppalaisten mallisopimusehtojen tarkoituksena on siis antaa näitä lisää yksityistietoja tapaustapaukselta. Ja tässä on myös täydennetään mm, osapuolten tarpeita. Esimerkiksi tut, joutuu, ostaja joutuu tutustumaan ehtoihin ja tarkistamaan, ovatko tuotteet kunnollisia ja jotta saadaan mahdollisimman paljon joustoa eri osapuolille, niin tämän tutkimuksen pitää tapahtua lyhyessä, kohtuullisen lyhyessä ajanjaksossa. Se ei saa ylittää 14 päivää niin tässä pyritään varmistamaan juridinen varmuus, oikeuden varmuus. Eurooppalaiset ei mahdollistavat sen, että osapuolet voivat itse täsmästi määritellä, kuinka lyhyt tämä ajanjakso olisi, ja voisivat esimerkiksi tähän lisätä, sanotaan vaikka kaksi päivää, tai kolme päivää, tai neljä päivää, puhuen siitä, minkälaisia tarpeita tässä sopimuksessa on ja minkä tyyppistä tuotteista on kysymys. Tässä tarkoituksena on soveltaa tämä oletusarvosäännöt tiettyyn sopimustilanteeseen osapuolten välillä. Komissio ei laadi itse näitä ma- mallisopimusehtoja anna, vaan sidosryhmät joutuvat, joutuvat nämä laatimaan, koska he tuntevat tämän sektorin, miten se toimii, ja komissio vain toimisi tavallaan prosessin avustajana. Tämä on ensimmäinen toimenpide. Sitten toinen toimenpide, sekin on tänään on jo mainittu, nimittäin 14 artikla jonka mukaan luotaisiin tietokanta. Tietokanta, jossa kaikki jäsenvaltiot kommunikoisivat komissiolle viimeisistä tuomioistuinpäätöksistään, jotka liittyvät tähän yhteiseen Euroopan kauppalakiin, koska ei pidä unohtaa, että tämä on suoraan sovellettavaa yhteisöoikeutta ja sitä sovelletaan Turussa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa myös vaikka Napolissa. Ja tarkoituksena on, että Turun tuomioistuin voi sanoa vaikka, no minä haluaisin katsoa, onko tässä tietyssä tapauksessa tämän säädöksen kohdalla jotakin, mistä on jossakin muualla päätetty. Ja sitten he tutustuvat tietokantaan ja löytävät sitten nämä oikeuden päätökset. Ne ovat suoraan sieltä verkossa, mutta on myös tiivistelmät olemassa ja käännökset. Ja sieltä sitten löytyy kollegan tapaus Napolista. Ja voit sitten miettiä, no kollegani Napolissa tulkitsi samaa säädöstä tapauksessa, joka on aika samantyyppinen kuin tämä minun tapaukseni, joten minä päätän toimia samalla tavalla koska minusta hän toimi järkevällä tavalla. Ja tässä tarkoituksena on luoda de facto lähentymistä kaikkien tuomioistuinten toiminnan väillä koskien tätä suoraan sovellettavaa oikeus, oikeuskäytäntöä, mutta tämä tietokanta ei olisi vain kansallisen tuomioistuinten käytössä, vaan kaikki sopimusosapuolet voisivat tutustua siihen samoin suuri yleisö niin, että kaikki sopimusosapuolet, jotka sovellat yhteistä kauppalakia, voisivat avoimuuden nimessä nähdä, miten kansalliset tuomioistuimet soveltavat tätä oikeutta. Sitten kolmas oheistoimenpide on myös jo tänään aiemmin tullut esille, nimittäin, että voi kirjoittaa kommentteja. Me olemmekin pyytäneet asiantuntijaryhmäämme, joka on laatinut toteutettavuussuunnitelman tällä hetkellä, että se laatisi kommentteja tai selvityksiä. Ajatuksena tässä tietenkin on, ajatella ihan lähitulevaisuutta, että autettaisiin lainsäätäjää sekä neuvostoa että parlamenttia, parlamenttia lainsäädäntötyössä ja aivan erityisesti, jos nyt näin uskallan vielä sanoa, tässä on tarkoitus auttaa myös käyttäjiä. Sopimusosapuolethan joutuvat soveltamaan näitä yhteisen kauppalain sääntöjä. Siis artikla artikalta annetaan selitys siitä, mitä lainsäätäjä tarkoitti, miksi otettiin tällainen säädös mukaan tähän äh, suurempaan kokonaisuuteen. Annetaan esimerkkejä ja ku, e, kuvauksia, miten nämä säädökset oikein käytännössä toimivat, niin että osapuolet sitten, kun saavat tämän lain käsiinsä, saavat myös selityksiä tästä laista. Ja jälleen Tarkoituksena on tehdä laista käytettä, käyttäjäystävällisempi käytännössä. Tämä oli kolmas oheistoimenpide. Ja neljäs, jota komissio on jo ehdottanut oikeastaan jo kuukautta sen jälkeen, kun ehdotus tuli. Komissio esitti ehdotuksen vaihtoehtoista kiistojen ratkaisudirektiivistä. ja näitä voidaan kiistoja myös verkossa. Tämä ei ole mikään sattuma, että nämä kaksi ehdotusta tulivat kuukausi sen jälkeen, kun yhteinen eurooppalainen kauppalaki, koska ajatuksena on, että nämä käsittelevät myös ongelmaa, jonka sosiaalidemokraatit ovat ottaneet esille, nimittäin kuinka vaikeaa on saada oikeus suojaa rajat ylittävissä tapauksissa. Siis sitten kun kansa, neuvosto ja parlamentti onneksi ovat tässä edenneet varsin nopeasti näissä ehdotuksissa, koska nämä nähtiin selkeänä prioriteettina. Sitten kun nämä kaksi säädöstä on täytäntöön pantu ja ovat voimassa, niin kuluttajat ja kauppi, kaupa, kauppiat voivat rajat ylittävissä kiistakysymyksissä. Ei välttämättä pidä mennä, joudu menemään oikeuteen, vaan voi kääntyä näiden vaihtoehtoisiin kiistaratkaisuihin, jopa verkkovälitteisiin, ja silloin tästä riitojen selvittämisestä tulee helpompaa rajat ylittävästi. Ja sitten viimeinen oheistoimenpide, josta komissio ilmoittaa tiedonannossa, on tukea koulutusta. Ja tämä onkin kiinnostavaa professori Wellinger, yksi pääraportoista yhteisessä eurooppalaisessa kaupalaissa, oli myös yksi primusmoottoreista sen ajatuksen takana, että keskityttäisiin aivan erityisesti siihen, että edistäisin juristien ja myös muiden, vaikka pk-yritysten omistajien ja kuluttajien koulutusta ja tiedottamista. Yhteinen kauppalaki olisi, voisi olla yksi tällainen aihe juridisessa koulutuksessa ja komissio tätä toimintaa tukisi, niin että juristit jatkossa tietävät, miten tätä välintä käytetään hyväksi. Kaikki nämä erilaiset oheistoimenpidet, hyvät naiset ja herrat, ovat olemassa ja tarkoituksena ei ole vain se, että on yksi laki, jonka pohjalta yritykset voivat viedä tuotteitaan muualle, vaan yksi laki on erittäin helppokäyttöinen. Kiitoksia. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia, professori Staudmaja. Olemme nyt kuulleet erittäin mielenkiintoisia ajatuksia herättäviä alustuksia, mutta muistutettakoon, että tuomioistuimen julkisasiamies on jättänyt alustuksensa myöskin kirjallisessa muodossa ja se löytyy teidän asiakirjoista, niin hän ei valitettavasti päässyt tänne paikalle. Nyt voimme aloittaa keskustelun ja nyt valiokunnan ja kansallisten parlamenttien jäsenille tarjoutuu mahdollisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja. Puhepyyntöjä on esitetty vain ainoastaan yksi ainokainen. No kun yksi puheenvuoropyyntö on esitetty kirjallisessa muodossa, niin voinkin antaa yhdistyneen kuningaskunnan edustajan Sir Alvifille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chairman, uh... Puheenjohtaja, kun olen nyt kuunnellut näin loistavia esityksiä, niin saattaa kenties olla epämukavia uutisia kuulla kansallisten parlamenttien näkökulmaa. Monissa tapauksissa vielä emme ole kovin suurta intoa huomanneet tällaisia äh, projekteja kohtaan äh, että voitaisiin tällä tavalla äh, houkutella tällaisiin hankkeisiin, koska brittihallituksellahan on ollut aika kielteinen kanta tähän, vaikkakin kenties jotkut ovat äh, toista toivoneet. Äh, kuitenkin yhtenäismarkkinoiden tavoitehan on muun muassa se, että pk-yritysten rajat ylittävää kauppaa parannetaan ja tässä on hyvin paljon esteitä räätylytävälle kaupalle, verotusta ja näin poispäin, niin että olisi hyvä kenties miettiä sitä, että meillä olisi tällainen eurooppalainen yhtenäinen äh, lainsäädäntö, joka pätisi kaikkialle ja joka toimisi. Mutta minä kuitenkin, kun katsoin näitä kuulemiskierroksen tuloksia, että missä määrin äh, kuluttajajärjestöt, äh, juridiset tahot ja muut olivat näkivät tämän todella kalliina prosessina ja että monetkaan todennäköisesti eivät halunneet sitä käyttää. Eikä tämä ollut kuluttajien valinta, vaan kysymys oli elinkeinoharjoittajien valinnasta, niin että varoituksen sana ehkä hyvä tässä keskustelussa on lausua. Ja en nyt halua viedä aikaanne, mutta haluaisin kuitenkin vain tämän asian tuoda esille. Ja haluaisin myöskin mainita, että brittihallitus on todennut kenties jotakin epätavallista että kenties olikin, olisikin tarpeen lähteä harmonisoimaan kotimaisia lainsäädäntöjä eikä lähteä tällaisia eurooppalaisia instrumentteja luomaan, jotka eivät kenties toimi ensinkään. Kiitos. Very much. Oikein paljon kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ja jos haluatte käyttää puheenvuoroa, niin kertokaa nimenne ja mistä tulette. Valitettavasti näe nimikylttejä täältä ylhäältä. Kukaan ei halua käyttää puheenvuoron mahdollisuutta. Ilmeisesti saimme tyrmäävät alustukset. Ehdottaisin seuraavaa. Aloitetaan toisella paneelilla, kuullaan asiantuntijat ja sen jälkeen aloitamme yleiskeskustelun. Näin voimme käydä laajempaa keskustelua näistä kaikista esille tulleista kysymyksistä. Herra puheenjohtaja, te toimitte valiokunnan puheenjohtajana. Tämä oli erinomainen ehdotus. Ajattelin tässä vetää yhteen tätä käytyä keskustelua, mutta kun keskustelu ei ole päässyt oikein syntymään, niin jatketaanpas puheenjohtajan viitoittamalla tiellä. Minä siirryn sivuun ja kollega Patrick Sensburg Saksan liittopäiviltä saa puheenjohtajan Nujan käteensä. Vielä kerran kiitokset mahdollisuudesta osallistua tähän kokoukseen. Olen erittäin kiitollinen tästä kutsusta. Oikein paljon kiitoksia teille, että veditte tätä ensimmäistä paneelia ja nyt annan puheenvuoron kollega Sensburille. Olkaa hyvä. Sehr geehrter Vorsitzender, darf Arvoisa herra puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset teille siitä, että pääsimme näin ripeästi tähän paneeli kakkoseen. Kysymyksiä jäädään vielä odottelemaan. Ilmeisesti yhteisymmärrystä ei ole vielä löydetty. Minä uskon, että nyt ollaan siinä vaiheessa, että vaihdetaan ajatuksia ja varmaan toisen paneelikierroksen jälkeen keskustelu on hiukan vilkkaampaa, sillä ainakin aiheet lupaavat jotain sellaista. Tässä käsitellään sekä juridista puolta että myöskin soveltamispuolta. Minä olen valinnut tämän kriittisen lähestymistavan, mutta se johtuu siitä, että Saksan liittypäivät olisivat nuhtelemassa tätä toissijaisuusperiaatteen vähäistä käyttöä, vaan me toivomme, että tämän foorumin kautta voimme ottaa Aimo harpauksia oikeaan suuntaan. Me olemme kiitollisia jurivaliokunnalle siitä, että olette olleet tiivissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien suuntaan ja olemme kiitollisia, että tänään voimme kantaa kortamme kekoon näissä keskusteluissa. Ensimmäisenä puheenvuoroon saa professori Fognauer, hän edustaa Oxfordin yliopistoa ja näillä sanoilla saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kovasti kutsusta. Aion puhua siitä, miten tätä eurooppalaista yhteistä kaupalakia on laadittu selvennyksessä, miten tämä on hiukan tekniikkaa, mitä tekstiä on laadittu, ja käännökset, jotka on välitetty, se ei tee oikein tätä selväksi, miten vaikea siis juridinen kääntäminen joskus on. Kymmenessä minuutissa, joka minulla on myönnetty, niin oikeastaan voin vain puhua muistiinpanosta ja tiivistän hiukan näitä tuloksia ilman, että annan mitään todistusaineistoa juurikaan, juurikaan, mutta kuitenkin paljon esimerkkejäkin tässä tulee ja myös hiukan päällekkäisyyttä tässä on suhteessa siihen, mitä Sir John aikaisemmin kertoi. Johdantona me kaikki tiedämme, että Cecil on vaihtoehtoinen väline ja se kilpailee kansallisten oikeuskäytäntöjen kanssa ja lähtökohta on aivan eri kuin kansallisessa sopimusoikeudessa. Sen pitää houkutella mahdollisia käyttäjiä, sen pitää varmistaa, että osapuolet todellakin valitsevat tämän välineen. Ja kun tämä päätös tehdään, osapuolet, osapuoli varmasti vaikuttaa. Tekstin laatu, tämä on iso tekijä. Se joko houkuttelee tai vieraannuttaa käyttäjiä, joten väline joutuu vähän kamppailemaan sen pitää olla parempi, huomattavastikin parempi kuin olemassa olevat mallit, niin että osapuolilla on syytä valita tämä vaihtoehto, koska kuten me tiedämme, oikeusvalinnosta todellisuus tapahtuu päätekijä, joka määritteltä valintoa ei niinkään liity sisältö ja laatu, vaan välineen tuttuus. Ja jotta voitettaisiin ähm, ehkä se helppous, että ihmiset mieluummin pitävät kiinni tuntemastaan välineestä, niin tämän pitää olla se on paljon parempi vaihtoehto ja vieraannuttaminen on varsin mahdollista, jos koko juttu näyttää liian vieraalta, jos se tuntuu oudolta käyttää suhteessa kansallisen väliin, silloin käyttäjä ei houkuttele tämä väline. Ja komissio ja yhteisten puitteiden laatiot ovat myöntäneet tämän seikan ja puhuvat usein siitä, että tarvitaan käyttäjäystävällinen väline. Käyttäjäystävällisyys on siis todella tämä vertailukohta, kun tekstiä laaditaan. Ja mitä tämä sitten käytännössä oikeastaan tarkoittaa, ainakin mitä me tiedämme komissiossa, niin tämä tarkoittaa yksinkertaista selvää kieltä, välinettä, joka pystytään ymmärtämään yritysten parissa, kuluttajat pystytään sen ymmärtämään ilman juuri juurisia neuvoja, oikeusneuvontaa. Kun tätä arvioidaan, tulen tietysti keskittymään puutteisiin, kompromissiin ja ehdotuksiin, miten tätä voidaan parantaa. Tällainen tehtävä minulle tässä on annettu, joten minun tehtäväni ei ole ylistää, mitä on jo saavutettu, vaan antaa rakentavaa kritiikkiä. Minua on pyydetty tekemään työtä siltä, siltä kohdasta, että poliittiset päätökset, ehdotukset ovat terveellä pohjalla hyviä ja ihan vain ohimennen sanottuna en oikeastaan jaa tätä näkemystä, mutta kyllä hyväksyn tällaisenkin oletuksen. Tunnen suurta ihailua työtä kohtaan, jota virkamiehet ja akatemian on tehnyt, mutta vieläkin on sitä mieltä, että tässä on moniakin puutteita ja virheitä, mutta aion vain käsitellä näitä tekstin laatimiskysymyksiä. kun ne, joita kiinnostavat Hollywood-elokuvat, niin aion jakaa tämän hyvin, pahoihin ja rumin ja aloittaisin hyvistä. Olen sitä mieltä, että pääplussana tässä ehdotuksessa on se, että se on laadittu yleisöottaen hyvällä kielellä, selvällä, selkeällä kielellä. Siinä puhutaan so, sopivassa määrin yksityiskohtaisesti, mutta se ei ole liian juristinen eikä liian abstrakti tai yleinen, mitä tulee yksityis, yksityiskohtien määrään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siinä saadaan aika hyvä kompromissi tekstin laatim, tekstin laatimistyylen välillä, jota on käytössä kansallisessa oikeusjärjestelmässä Euroopassa ja ne voidaan oikeastaan erottaa yleensä kahteen iso käytettävään ja Montreal käytettävään. Sitten hyvä kohta, ja tämä on hiukan ongelmallinen kohta, on siinä, että tekstin laatiminen jättää paljon joustoa, varaa, tulkinnan varaa ja tätä voidaan soveltaa tuleviin mahdollisiin skenaarioihin tätä välinettä. Mitä tulee niin pahin kohteen täällä on joitakin rakenteellisia ongelmia, joita on syntynyt johtuen poliittisista päätöksistä, joita on tehty tekstin laatimisen yhteydessä. Tämä ei liity mitenkään itse välineen sisältöön. Kaikkein aivan erityisesti, niin kuin tänään on jo mainittu, jatkuvasti käytetään epämääräistä kieltä, mutta vilpitön mieli, hyvä usko, kohtuullinen. Artiklassa kolme puhutaan osapuolten velvollisuudesta olla yhteistyössä työssä siinä määrin, kun voidaan odottaa. Varsin avointa kielen käyttöä, epämääräistä puhetta. Ja tämän tuloksena on sitten se, että osapuolta ainakin alun perin, ennen kuin saamme tätä oikeuskäytäntöä aikaan, ja saamme näitä Napolin ja Turun oikeuspäätöksiä käyttöömme, niin sitä ennen meillä on huomattavaa oikeusta epävarmuutta. Osapuolet eivät välttämättä tiedä, mikä heidän asemansa on. Luonnollisesti nämä ongelmat liittyvät juuri siihen asiaan, josta jo aikaisemmin puhuin. Jos halutaan paljon joustovaraa, silloin väkisinkin menettää oikeudessa varmuudessa ehkä haluaa tällaisen mahdollisuuden kansallisessa oikeuskäytännössä, mutta se on paljon vaikeampaa, kun puhutaan monikielisestä, monikantaisesta ympäristöstä, jossa me nyt toimimme eurooppalaisessa oikeudessa, joten ongelma on paljon vakavampi kuin tietyssä kansallisessa oikeustilanteessa. Epävarmuus on tällainen tavallaan lannistin. Se ei houkuttele valitsemaan tätä välinettä ja voidaankin pelätä, että itse asiassa tämä kannustaa oikeusiin kiistoihin eikä toimi niin kuin Rova Valis sanoi, että se olisi sellaisen oikeus sopimusoikeutta, joka estää sen, että juristit tässä tekevät tavallaan ristiison rahaa. Sitten vielä yksi asia tästä kielellisestä epämääräisyydestä huolimatta oheistoimenpiteistä, joista täällä on puhuttu, kun rohkaistaan e- erilaisen oikeuskäytännön käyttöön kansallisella tasolla. Sitten juridinen kielenkäyttö. Niin kuin aikaisemmin no, sanoin, komission tarkoituksena on saada aikaan käyttäjäystävällinen väline, jota voidaan ymmärtää ihan itse ilman juristia. Tämä on hieno tavoite. Meidän pitäisi voida tässä maailmassa pärjätä ilman juristeja ja asianajajia, mutta se on välttynytkin jossakin mielessä, mutta ei varmastikaan rajat ylittävällä tavalla. Jos katsotaan terminologiaa, kuten eh, ennakoitava ei-toimittaminen tai säädetty eh, toiminta tai toiminta jättäminen niin epäilempä, että PK-yritykset Diana Wallisin omassa vaalipiirissä vaikka pitäisi tätä helppona keinona. Tämä, tämä tietysti voi välttää, välttääkään, mutta pitäisi kuitenkin rehellisesti suhtautua tähän ja avoimesti. Sitten toinen ongelma, joka myös jossakin määrin on, ei ole vältettävissä, että käytetään juurista terminologiaa, joka alun pinnalta näyttää tutulta kansalliselle käyttäjälle, tar- kun laaditaan kansainvälisiä välineitä, niin silloin pyritään saavuttamaan tällaista neutraali, järjestelmäneutraalia kielenkäyttöä, mutta se voi synnyttää vähän kömpelöitä tuloksia, kun ajatellaan vaikka englannin, mitä, miltä nämä näyttää englantilaisesta juristista tai jos saksalainen juristi on laatinut, niin se yleensä liittyy vähän enemmän saksalaisen oikeuteen ja käyttöön. Kun on ta- lainattu kansallisista termoista termejä, niin silloin on hyvin vaikea saavuttaa yhtenäistä tarkoitusta EU-tasolla. Mitä sitten tähän rumiin, näihin rumiin kohtiin tulee? Nämä ongelmat eivät johda, johdu eri valinnoista, joita tekstinlaadinnassa on tehty, vaan johtuu vain huonosta laadusta tekstinlaadinnassa ja johtuvat enimmäkseen kiireestä missä lopullinen luonnos lopuksi laadittiin. Me löydämme se täältä tiettyä toistoa aika paljon, epäjohdonmukaisuutta eri säädösten välillä tai eri os, os, välineen osen välillä ja erityisesti eri kieliversioiden välillä löytyy epäjohdonmukaisuutta. Tässä on myös varsin mo- paljon monimutkaisuutta ja se ei suinkaan edesauta tätä käyttäjäystävällisyyttä. Miten sitten voidaan tässä päästä eteenpäin? Ensinnäkin ehdottamme sitä, että parantamme pahoja kohtia niin pitkälle kuin mahdollista ja käytettäisiin täsmällisempää, päättäväisempää kielen kieltä ja käytettäisiin juridista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 Sehr geehrter Professor. Arvoisa professori Fugnawa te oikeastaan toistitte osittain sen, mitä kansallisen, kansallisten parlamenttien edustajat ovat kritisoineet. Eli tämä liittyy siihen, että onko tämä järjestelmä sopiva, eli pitäisikö yrittää tätä kautta päästä tähän yhteisen eurooppalaisen kauppalakiin. Seuraavana puheenvuoron saa Hanne Melin, hän edustaja, edustaa varmaankin kaikkien tuntemaa yritystä eBay. Ainakin tämä yritys toimii mielestäni aika lailla menestyksekkäästi markkinoilla. Niin, nyt kun katsotaan asiaa talousedusteen näkökannalta, niin tarvitsetteko vielä 28. järjestelmän, jotta olette, jotta olette vielä menestyksekkäämpiä vai onko tämä 28. järjestelmä ikään kuin hätävaraankuri? Miksi tällainen erittäin menestyksekäs yritys, kuten eBay, haluaa tällaista eurooppalaista yhteistä kauppalakia, kun sitä ei ole tähänkään mennessä tarvittu ja yritys on menestynyt näin erinomaisella tavalla? Thank you. Um... Kiitos. Itse asiassa en niinkään puhu eBayn näkökulmasta. PK-yritykset, jotka käyttävät eBaytä markkinapaikkanaan ja jossa niiden operaatiot tapahtuvat, on tässä nyt kyseessä ja puhuisinkin siis ikään kuin kaupan mahdollisten näkökulmasta, onpa kysymys sitten EM tai perinteisestä kaupan kävi tekijästä kaikki on kuitenkin sidoksessa yhteen. Parin vuoden päästä emme kenties puhu enää M-kaupasta tai E-kaupasta, vaan kaupasta. Ja kun tässä puhuttiin kasvusta, niin kyllä koskaan ei ole ollut niin helppoa ostaa ja myydä rajat ylittävällä tavalla. Yhteisön sisäinen kauppa on noussut 137 prosentilla viime vuosien aikana ihmeissä. se on enemmän kuin mitä äh, netin ulkopuolella äh, kauppa on EU-ssa äh, kasvanut 90 prosenttia Ranskasta äh, tulevat EBEN käyttäjistä, äh, jotka tulevat Ranskasta ja äh, Espanjasta, ovat viejiä. Keskimäärin he myyvät noin viiteen maahan Euroopan unionissa. Ja mitä tämä takana sitten on? teknologiset välineet ja internet kuluttajien kulujen ja samoin myöskin elinkeinoharjoittajien kulujen leikkaaminen, enemmän mobiilisovellutuksia ja teknologisia välineitä. Tällä tavalla viestintä helpottuu ja parannetaan myöskin avoimuutta ja annetaan mahdollisuus luoda luottamusta eri osapuolten välille. Edelleen, miksi siis istun täällä? No, rajat ylittävän kaupan volyymit ovat varsin alhaisia. Meidän lukujemme mukaan ne ovat 20 prosenttia alempia ja komissiossa taas puhutaan hyvin vaatimattomasta kasvusta. 2008 9 8,2 prosenttia 1,4 prosenttia ja 1,6 prosenttia 2011 vuonna. No mistä tämä johtuu? No siitä, koska koskaan ei ole ollut näin helppoa vielä olla sidoksissa tai yhteyksissä toisiin rajat ylittävällä tavalla. Ja toisaalta hallinnolliset ja juridiset kysymykset, jotka liittyvät ostotapahtumaan, eivät ole myöskään koskaan olleet näin näkyviä kuin nykyisin ihan samoista syistä. ALV, toimitukset, erilaiset juridiset velvoitteet, ja kun sitten puhutaan kaupioille, kun ne käyttävät eBaytä, niin he ovat keltoneet meille, että jos tällainen eurooppalainen yhteinen kauppalaki tulisi, niin se helpottaisi heidän elämäänsä. Ja en nyt lähde tässä teeskentelemään, että tämä järjestelmä olisi mikään tällainen hopea luoti. Diana Wallis tässä on puhunut paketista, komissio puhuu seurannaisohjeistoimenpiteistä. Minä näkisin tämän järjestelmän ikään kuin juridisena alustana jotta voitaisiin lähteä kehittämään tällaisia käytännön ratkaisuja, jotka tekisivät sisämarkkinoista kauppiaiden ja kuluttajien kannalta helpompia käyttää. Ja tässä on olemassa tietty raja varmastikin. Standardiehdot sopimuksessa ovat jo tulleet mainituksi, mutta menisin pitemmällekin vaikkapa paikka tiedon esittämiseksi netissä tai mobiililaitteissa, mobiilisovellutukset ja tämä EU-app, tämä kuluttaja, tämä matkustajaoikeudet taskussa on oikein hyvä ehdotus. Ja tästä tulisi siis uusi instrumentti, tällainen juridinen alusta. Ja meidän pitää tässä nyt miettiä, miettiä joustavaa, joustavaa tai pyrkiä joustavaan käytännönläheiseen äh, menetelmään ja siihen, että sitä kehitettäisiin yhdessä toisaalta yksityisen ja julkisen sektorin kanssa. Siis te lainsäätäjät, poliitikot ja toisaalta ähm, yritykset ja äh, nettiasiantuntijat olisivat tässä yhdessä kehittämässä tätä neljä osa-aluetta, jotka ovat tärkeitä kun tarkastelemme tätä järjestelmää, tätä lakia. Siinä voitaisiin antaa kauppiaille mahdollisuus tarjota palveluja millä tahansa kielellä sen sijaan, että niitä, ne joutuisivat nyt sitten ottamaan huomioon kansalliset sovellettavat lainsäädännöt ja niissä olevat kielisäännökset. Tämä voitaisiin jättää avoimeksi ja tämä kielellinen vapaus varmasti myöskin sitten liittyisi kuluttajien käyttäytymistendensseihin. 70 vastaajasta komission tutkimuksessa haluaisivat käyttää jotakin muuta kieltä, kun kysymys on rajat ylittävästä tai nettikaupasta. Ja voisimme varmasti miettiä myöskin sitä, kuinka tämä yhteinen kauppaoikeus voisi johtaa myöskin käännösvälineiden paranemiseen. Tiedämme, että kielet asettavat kyllä rajoja. Tässä kauppias kauppias voisi saada päättää, kuinka ähm, äh, nämä tiedot kuluttajalle välitetään. Tässä on useita äh, viestintävaatimuksia tässä yhteisessä kaupalaisessa ja tämä luo hankausta, äh, jännitteitä ähm, kun luodaan erilaisia ratkaisuja, on ajateltava mobiiliratkaisuja aivan ensimmäiseksi. Miltä tämä näyttää, miten tämä toimii eri laitteissa? Tämä tarkoittaa yksinkertaistamista ja poisjättämistä. Ja äh, tässä äh, yhteisessä kauppalaissa pyritään tähän ähm, äh, mitä tulee sitten kuluttajansuojadirektiiviin, olisi hyvä jättää kauppiaille toteuttaa tämä nettisivulla eikä niinkään sopia tästä sopimusehtojen puitteissa. Tässä yhteisessä kauppalaissa heijastuu ajatellaan tätä muuttuvaa todellisuutta ja sitä, kuinka kuluttajien ja kauppiaiden suhteet muuttuvat, nyt kuluttajat ovat saaneet lisää voimaa, voimaannuttaneet itsensä. Kysymys on erilaisista mobiilista, mobiilisovellutuksista ja muista. He voivat liikkua enemmän, he voivat tilata liikkuvalla tavalla, he voivat tilata kotiin tai mennä hakemaan tavarat kaupoista. Ja tämä tarkoittaa varmasti sitä, että meidän täytyy miettiä, huolehtia ja taata se, että meillä on myöskin kuluttajia koskevat vaatimukset koko tässä maksutapahtumaprosessissa. Esimerkiksi velvoite äh, antaa tietoa kauppialle, jos tätä tuotetta ei haeta sovitun mukaisesti ja myöskin velvoite tutkia tuote ja antaa tietyssä ajassa kauppialle tieto siitä, että tuote ei olekaan se, mitä on tilattu. Nämä neljä osa-aluetta kieli, maksut, äh, kuluttajat ja käyttäjäkokemukset. Äh, tässä jo mainitinkin mm, tämä riityratkaisumenettely. Tämäkin on hyvin tärkeä asia, koska se huolettaa kyllä kauppiaita. Äh, Riskeraanko tässä nyt toimintani? Joudunko kenties tuomioistuimeen? Tämä järjestelmä pitäisi siis sitoa riitoratkaisumenettelyyn, mutta lopuksi haluaisin vielä siteerata Ruotsin kauppaministeriä. Ja tämä tapahtui Tukholmassa järjestetyssä konferenssissa. Ja keskustelu liittyi uuden kaupan toimenpiteisiin. Ministeri totesi, me päättäisimme yrittäjät joudumme nyt ottamaan huomioon uudet kaupan muodot ja myöskin ne mahdollisuudet, joita meille tätä kautta tar- tarjotaan. Ja näin uskon, että juuri tässä yhteisessä kauppalaissa on tarkoitus tehdä. Tämä on siis äh, kaupan äh, mahdollisten näkökulma tähän asiaan. Ja oikein paljon kiitoksia Rova Melin. Viittasitte kuluttajansuojalainsäädäntöön, arvonlisäveromenettelyyn, tuoteen kuljetusehtoihin kuljat, kuluttajan näkökulmasta katsottuna. Eli että kuluttajalla on toimintakenttä tarjolla, joka mahdollistaa online-kaupankäyntiä. Eli hänen ei oikeastaan tarvitse muuttaa miettiä kuin itse tuotetta, eikä pohtia asioita, jotka eivät liity oikeastaan mihinkään muuhun kuin tähän tuotteeseen. Niin, seuraavana puheenvuoron saa kollega Francesco Sciudano. Niin, tämä eurooppalainen yhteinen kauppalaki, tarjoako se tätä turvallisuutta, jota kuluttaja oikeutetusti odottaa? Tarjoammeko riittävää selkeyttä? Pääsemmekö tämän ratkaisumallin kautta siihen, että kuluttajat voivat keskittyä itse tuotteeseen – Eli että kuluttaja voi tuntea tilanteensa ja olonsa turvalliseksi, vai onko tilanne aivan päinvastainen? Voisitteko kertoa meille tästä hiukan enemmän? Mr. President, thank you. For... Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia kutsusta ja tästä tänne kysymyksestä. Kuulemamme perusteella on jo ihan selvää, että tilanne on hyvin hankala – ja se käy ilmi, kun pitää päättää siitä, että mitä lainsäädäntöä sovelletaan tapauskohtaisesti. Kuten usein käy, niin ja tässä puutun juuri näihin ongelmallisiin kysymyksiin, usein käy niin, että yhteinen kaupalaki on vaihtoehtoinen järjestelmä. Se puuttuu yritysten välisiin toimintoihin ja myöskin yrityksen ja kuluttajan välisiin toimintoihin. Mutta kun katsotaan yhteistä kauppalakia, niin herää kysymys, että Onko tämä uusi asetus päällekkäinen olemassa olevien hyvien lainsäädäntöjen kanssa? Näin näyttää olevan, joten ongelmana on juuri se, että kun katsotaan kuluttajien ja yritysten välisiä sopimuksia, niin tässä on olemassa päällekkäisyyttä, ja tämä päällekkäisyys liittyy direktiiviin 83, ja kun katsotaan B2B, sopimusta, niin tässä on olemassa Viinin eli YK kauppalain kanssa päällekkäisyyttä. Ja meidän täytyy puuttua juristeina näihin kysymyksiin. Usein käy niin, että meidän täytyy selvittää, mikä on se sovellettavissa oleva laki. Se tarkoittaa sitä, että me tietenkin haluamme auttaa komissiota tehtävässä työssä ja myöskin parlamenttia haluamme auttaa, jotta tämä harmaa vyöhyke olisi mahdollisimman kapea. Eli ettei ongelmia olisi liiaksi edessämme. Jos katsotaan tätä B2C-päällekkäisyysongelmaa, niin kun katsotaan esimerkiksi Sisilia ja vuoden 2011 direktiiviä, niin siellä on olemassa vastaavanlaiset soveltamisalat. Eli kyse on siitä, että on olemassa sopimus elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä, niin kuin direktiivissä sanotaan, ja sitten rajat ylittävät sopimukset elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä, näin sanotaan yhteisessä eurooppalaisessa lainsäädännössä. Ja on käynyt ilmi, että sopimukset, jotka mainitaan yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa, löytyvät myöskin direktiivitekstissä. Ja monet asiat, jotka löytyvät siis äh, sisällistä, niin on hoidettu oikeastaan direktiivissä. Eli ehdotuksesta löytyy samanlaisia asioita kuin itse direktiivistä – Ja tärkeänä on se, että kun tekstiä laaditaan, niin me pohdimme tarkkaan etukäteen, mitä pitää sanoa ja keskitymme keskeisimpiin kysymyksiin ja luomme sellaisen oikeudellisen kehyksen, jota todellakin tarvitaan sekä kuluttajien puolella että myöskin elinkeinoharjoittajien puolella. Muutakin päällekkäisyyttä on olemassa. Eri kun, eli kun katsotaan yhteistä eurooppalaista kauppalakia, YK-kauppalakia, niin sieltäkin löytyy päällekkäisyyttä. Rajat ylittävät sopimukset, ne hoidetaan cisg mutta CESL ja CISG yhtenäväisyytenä on se, että ne ovat vaihtoehtoisia järjestelmiä, eli että sopia ja osapuolet voivat sopia, että näitä järjestelmiä ei käytetä Opt-out mahdollisuutta on YK kauppalain osalta käytetty hyvin usein. Usein. Ja tämä opt-out perustuu usein siihen, että CSG liittyy lähinnä kaupallisiin sopimuksiin ja 90 prosentissa näissä sopimuksissa on myöskin tällainen sovittelulauseke. Ja lainkäyttöalueesta riippuen tätä opt-out-vaihtoehtoa on käytetty eri tavalla. Ja kun on pohdittu sitä, että mitä ongelmia on olemassa, niin meidän pitäisi katsoa, että mitkä tekijät ovat olleet omiaan kehittämään järjestelmiä oikeaan syyntään ja miksi CSG ei ole käytetty, niin jos sitä analysoidaan, niin siitä voitaisiin hyötyä sitten, kun lähdetään kehittämään eurooppalaista yhteistä kauppalakia. Herää kysymys tietenkin siitä, että miksi järjestelmää ei käytettäisi, tai yhteisen eurooppalaisen kauppalain osalta voitaisiin kysyä, että miksi sitä tulisi käyttää. Syynä voi olla se, että välttämättä ei tunneta YK kauppalakia, E, on olemassa standardoituja sopimuskaavakkeita ja sitten on olemassa myöskin keskeisiä huolenaiheita sen suhteen, että toimiiko tämä järjestelmä. Ja tietenkin me tiedämme, että välttämättä nämä järjestelmät eivät kata kaikkia sopimuksen elinkaareen liittyviä kysymyksiä. Ja tämä, nämä puutteet johtavat johtavat tällaiseen pirstaloitumiseen. Eli se, mitä CISG ei ole mainittuna, niin se hoidetaan sitten kansallisen lainsäädännön kautta. Eli tässä voi olla, että sovelletaan eri lakeja tähän samaiseen sopimukseen, ja se tarkoittaa pirstaloitumista ja monimutkikkaisuutta, ja sitä ei tietenkään voida pitää yritysten näkökulmasta katsottuna hyvänä asiana. No mitä voimme tästä oppia? Mitä meidän täytyy tehdä? Tämä pirstaloituminen ja monimutkikkaisuus johtuu siihen, että järjestelmää ei käytetä hyväksi. Yritykset haluaisivat käyttää yhtä ja samaa järjestelmää hyväksi, ja tämä tarkoittaa sitä, että vaihtoehtoisen järjestelmän menestyks riippuu siitä, että se on myöskin käyttäjäystävällinen, niin kuin täällä on jo sanottu jos käytännöllisesti tätä asiaa lähestytään, niin standardisopimusten vaikutus voisi olla muun muassa se, että monet yritykset investoivat paljon standardilomakkeiden laatimiseen ja useimmiten tällainen sopimus ei anna mahdollisuutta YK-sopimuksen käyttöön. Ja me uskomme, että näin käy myöskin yhteisen eurooppalaisen kauppalain osalta. CESL pitäisi olla vaihtoehtoinen järjestelmä ja voitaisiin sanoa, että yritykset eivät välttämättä halua muuttaa sopimustekstejä, jotta ne olisivat yhteisen eurooppalaisen kauppalain kanssa yhteneväiset. Tietenkin yhteisen eurooppalaisen kauppalain perusajatuksena on kuluttajasuojan vaaliminen – useimmat määräykset liittyvät juuri siihen, että saadaan tasapaino sopia osapuolten välille. Mutta tässä ei ole huoma- huomioitu laisinkaan yritysten välisiä sopimuksia, mutta tämä varsinainen suuntaus on olemassa. Vaihtoehtoina meillä on muun muassa se, että voisimme keskustella siitä, että pitäisikö meidän ottaa käyttöön tällainen yksinkertaistettu järjestelmä vaiko ei. Tarvitaanko tällaista lainsäädännöstä rakennetta yritysten välisessä toiminnassa? Ja tässä tulee meille parikin skenaariota. Suuren yrityksen ja PK-yrityksen välinen sopimus voisi olla yksi tilanne tai kahden PK-yritysten välillä solmittu sopimus. Jos analysoidaan näitä kahta skenaariota, niin voimme todita, että suuri yritys suhteessa pk-yritykseen niin on erittäin epätasapainoinen tilanne. Ja voi olla, että olisi hyviä, hyvä, että meillä olisi pk-yrityksiä tukevia määräyksiä, mutta olisiko sitten tällainen vaihtoehtoinen järjestelmä omiaan muuttamaan tilannetta? heikomman osapuolen osalta. Ja PK-yritystä ei tietenkään voida pitää välttämättä aina heikompana osapuolena, mutta silloin kun PK-yritykset keskenään tekevät kauppaa, niin me voimme lähteä siitä olettamuksesta, että tässä ollaan kuitenkin tilanteessa, mutta me ta- voidaan olettaa, että kumpaakaan osapuolta ei tarvitse sen kummemmin tukea enemmän kuin toista. Eli tässä on olemassa direktiivin kanssa päällekkäisyyttä, ja direktiivi ei ole vielä täysimääräisesti astunut voimaan, joten olisi järkevää jäädä odottamaan, minkälaisia vaikutuksia direktiivillä on kansalliseen lainsäädäntöön. Ja mitä tulee B2B-transaktioihin, niin meidän tulisi katsoa, missä määrin CISG on toiminut, ja siltä pohjalta voitaisiin sitten parantaa nyt ehdolla olevaa asetustekstiä. Mitä tulee vaikutusanalyysiin, niin siihen liittyen voin vielä todeta, että juridisen, juridiselta puolelta katsottuna voitaisiin sanoa, että olisi hyvä, että paikalliset tahot tukisivat juuri kuluttajia. Näin kuluttajat voisivat saada ruohonjuuritasolla hyvin läheltä itseään tarvitsemaansa tukea. Ja tästäpä syystä olisikin tärkeää, että tätä uutta, uuteen lainsäädäntöön sopeudutaan pikkuhiljaa ja aloitetaan tämä sopeutuminen tässä vaiheessa, koska jossain vaiheessa tulee astumaan vai, voimaan. Ja näin voidaan varmistaa, että tätä järjestelmää käytetään tehokkaasti hyväksi, vaikkakin kyse on vain ja ainoastaan vaihtoehtoisesta järjestelmästä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia, kollega Skiadono. En halua nyt ennakoida mitään, mutta tästä syntyy sellainen vaikutelma, että yhteinen eurooppalainen lainsäädäntö olisi ristiriidassa YK mallisopimustekstin kanssa. Ette sanon että tätä suoraan, mutta tällainen vaikutelma on päässyt syntymään. Ja ehkäpä tällainen kysymys voitaisiin välittää seuraavalle panelistille, eli että onko eurooppalainen yhteinen kauppalaki omiaan eurooppalaisen kuluttajasuojatason vahvistamisessa. Kyse on monipuolisesta lainsäädäntöehdotuksesta ja herääkin kysymys, että voimmeko täyttää kaikki toiveet vai pitääkö meidän ehkä keskittyä vain tiettyihin osa-alueisiin. Mutta en halua tässä niin ohjailla teidän alustustanne, mutta näillä sanoilla kollega Kriga saatte puheenvuoron. Tongue in German arvoisa herra puheenjohtaja, tuleekin jatkamaan omalla äidinkielelläni, eli saksan kieltä käyttäen. Omat kokemukseni perustuvat Saksan kuluttajasuojakeskuksen keskuksessa tekemässä tekemäämme työhön ja meidän tehtävänämme on kertoa kuluttajille sisä, eurooppalaisen sisämarkkinoiden tarjoamasta lisähyödystä ja antaa kuluttajille mahdollisuudet helpommin käyttää sisämarkkinoita hyödykseen. Ja me olemme mukana kuvioissa silloin, kun joudutaan sovitteluun. Verkostossamme on käsitelty noin 9200 valitusta ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Ja yhteistyössä ranskalaisten kollegoittamme kanssa, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä, niin lähes puolet tapauksista olivat tällaisia yhteistyötapauksia. Eli puhun tästä rajat ylittävästä tuotteiden ja palveluiden kaupasta. Voidaan ensinnäkin sanoa, että yhteinen kauppalaki olisi omiaan poistamaan esteitä sisämarkkinoiden tieltä. Se on kiistaton fakta, mutta tästä huolimatta me kuitenkin epäilemme sitä, että onko tämä ehdotettu muutettu lähestymistapa, eli että meillä olisi tämmöinen vaihtoehtoinen 28. sivililainsäädännöllinen ratkaisumalli, niin onko se omiaan parantamaan kuluttajien yhteyttä eurooppalaisiin sisämarkkinoihin kestävältä pohjalta? No sitä kyllä rohkenemme epäillä. Ja ongelmana on se, että käytännössähän kyse on siitä, että sovellettavasta lainsäädännöstä ei juurikaan keskustella silloin, kun pohditaan juuri sitä, miten voidaan poistaa näitä olemassa olevia esteitä kansainvälisestä, kansainvälisestä kaupasta. Ongelmana ovat muun muassa kieliesteet, ja sitten palvelun tarjoajan haluttomuus tarjota palveluita myöskin rajan toisella puolella ja sitten vielä se, että välttämättä kaikki eivät hyväksy luottokorttia maksuvälineenä. E, oma verkostomme tekemä tutkimus osoitti tämänkin esteen olemassaolon. Ja ongelmana on myöskin se, että on olemassa juridisia ongelmia, mutta se ei ole se keskeisin ongelma silloin, kun puhutaan rajat ylittävästä kaupankäynnistä. Meidän täytyy vain muistaa, että silloin kun puhutaan etämyynnistä, etäkaupunkäynnistä, niin kuin täällä kollegat totesivat, niin rajat ylittävästä kaupankäynnistä paljon te- tapahtuu tai suurin osa tapahtuu juuri etämyynnin kautta. Puhutaanpa esimerkiksi mainonnasta. Kuluttajalla on aina mahdollisuus soveltaa kansallista kuluttajasuojajärjestelmää. Ja Euroopan unionin tuomioistuimen hiljattain tekemä päätös tarkoittaa sitä, että myöskin valitusoikeus kuluttajan kotimaassa on olemassa, vaikka myyjä olisi ulkomaalainen yritys. Mutta tämä edellyttää, että kuluttajat ovat tietoisia rajat ylittävän kaupankäynnin todellisuudesta, mutta tätä tietoisuutta ei ole olemassa. Vaikka me tiedämme, että kuluttajat joutuvat ensin maksamaan tuotteen ja vasta sitten he saavat sen lähetyksenä käyttöönsä. Eli tässä tarkoittaa sitä, tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajat joutuvat luottamaan palvelun tarjoajaan. Ilman luottamusta ei synny kauppoja. Ja mitä tulee sovellettavaan lainsäädäntöön, niin sitä kysymystä pohditaan vasta siinä vaiheessa, kun ollaan olemassa eurooppalaisen kuluttajaverkostoon yhteydessä. Eli joku asia on mennyt pieleen ja sitten kysytään, että miten minä voin puuttua tähän tilanteeseen, miten voin korjata tilanteen ja kuka voi minua auttaa tässä tilanteessa. Ja pelkäämme pahoin, että tämä kauppa, eurooppalainen yhteinen kauppalaki, helpottaisi tilannetta. Ja täytyy muistaa myöskin se, että me pahoin pelkäämme, että kahden järjestelmän rinnakaisolo saattaa johtaa siihen, että eurooppalainen kauppalaki johtaa siihen, että sitä ei käytetäkään, vaikka ajatuksellisesti tämä on hyvä asia. Me olemme havainneet, että uusi vaihtoehtoinen järjestelmä on liikaa jopa valistuneelle kuluttajalle. Ainakin Saksassa tilanne on sellainen, että kuluttajat eivät ole perillä kuluttajaoikeuksistaan. Se alkaa esimerkiksi siitä, että mikä on takuu ja, takuun ja tuotevastuun välinen ero. Ja kun tämä otetaan huomioon, niin tuskinpa voidaan sanoa, että kuluttaja todellakin tietää, mitä hän tekee, jos hän voi valita kansallisen lainsäädännön tai yhteisen eurooppalaisen kauppalainsäädännön. Aikanaanhan komissio esitti lehdistötiedotteen ja yritti siten tehdä tästä järjestelmästä maukkaan. Komissio sanoi, että kuluttajalla on mahdollisuus valita kuluttajaystävällisen, turvallisen järjestelmän yhdellä hiiren klikkauksella käyttämällä yhteistä eurooppalaista kauppalakia. No kun katsotaan tätä tekstiä tarkemmin, niin käykin ilmi, että kuluttajalla ei ole valinnan mahdollisuutta, eli että hän voisi äh, valita kansallisen tai EU-lainsäädännön välillä, vaan kyse on siitä, että tuotteen tarjoaja tarjoaa tämän mahdollisuuden. Eli voitte käyttää EU-lainsäädäntöä tai ette solmi sopimusta kanssamme laisinkaan. Joten kuluttaja on edelleenkin alakynnessä. Lisäksi täytyy muistaa, että toisin kuin mitä lehdistötiedotteessa sanotaan, niin kyse ei ole siitä, että me solmisimme eurooppalaisen sopimuksen. Se on eri asia. Ehkäpä tästä äh, informaatiotulvaongelmasta päästäisiin eroon yhteisen sopimuskaavakkeen pohjalta, sillä me tiedämme, että tämä eurooppalainen sopimuslomake ei ole mikään standardisopimus, josta löytyisivät yhtäläiset kauppaehdot, jota sovellettaisiin kaikkialla Euroopan unionin alueella, vaan tilanne on sellainen, että yrittäjä saa käyttöönsä sivilioikeudellisen järjestelmän, jota se voi muokata tarpeidensa mukaan tai joutuu muokkaamaan sitä. Ja se taas tarkoittaa sitä, että yrittäjä tarvitsee alkuvaiheessa juridista tukea. Ja lopuksi totesin vielä seuraavaa. Voi olla, että kuluttajat hyväksyisivät ja käyttäisivät eurooppalaista yhteistä kauppalakia, mikäli heille voitaisiin sanoa, että se antaa heille paremmat toimintaedellytykset kuin kansallinen lainsäädäntö, mutta pelkään pahoin, niin kuin täällä on sanottu, että näin ei voida kaikissa tapauksissa äh, varmistaa. Ja saattaa olla, että tämä hajoaa käsiin tämä järjestelmä. Tästä on enemmän haittaa kuin hyötyä, joten tässä heikennettäisiin hyvin toimivia järjestelmiä. Eli silloinhan ei toimita eurooppalaisen ajatuksen hengen mukaisesti. Ja lopuksi sanottakoon, että kysehän on valinnan vapaudesta. Ja voi olla, että kuluttajat eivät välttämättä saakaan tuotetta käyttöönsä tietyissä maissa, sillä mehän tiedämme, että silloin kun tuotteet lähetetään, niin kuljetuskustannukset voivat aiheuttaa suuria ongelmia erityisesti yrittäjille. Ja tästäpä syystä yrittäjät eivät ole halukkaita toimittamaan tuotteitaan kaikkialle Euroopan unionissa. Joten kyllä eurooppalainen yhteinen kauppalogi saattaa synnyttää suuria toiveita ja odotuksia, mutta niihin ei välttämättä voidakaan sitten käytännössä vastata. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia kollega Kriga. Niin, viittasitte sellaisiin asioihin, joista on keskusteltu kiivaasti kansallisella tasolla ja myöskin Euroopan parlamentissa. Kun huomioon sen, mitä kollega Melin totesi, niin minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, se ei ole lopullinen, mutta kuitenkin tässä vaiheessa voisin todeta, että on olemassa puutteita, joihin täytyy paneutua, mutta on olemassa myöskin online-puolella tarpeita. En ole alian asiantuntija, mutta kollega Melin viittasi jo tähän toiveeseen ja tarpeeseen asiantuntijan ominaisuudessa, joten katsotaanpas, mitä keskustelu tuo tullessaan. Puheenvuoropyyntöjä on esitetty jo useampia. Joten ehkäpä voitaisiin huomioida tässä keskustelussa myöskin tämä ensimmäisen paneelin anti ja saada tästä tällainen kokonaiskuva aikaiseksi. No katsotaan, mitä professori Brinsaski on asiasta mieltä. Ehkä sieltä tulee kommentti tai ehkäpä kysymys, mutta olkaapa hyvä. Panie przewodniczący, szanowni państwo, słuchuję się. Herra puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat, tämä, nämä paneelikeskustelut ovat olleet erittäin mielenkiintoisia. Minä edustan täällä toista kamaria senaattia. Minä olen toiminut 20 vuoden ajan juristina ja juridiset seikat ovat lähellä sydäntäni. Halusin käyttää puheenvuoroa siitä syystä, että vain ainoastaan yksi skeptinen kommentti on esitetty. Ja minun mielestäni meidän ei pitäisi keskittyä vain ainoastaan siihen. Haluaisin korostaa sitä, että Puola tukee yhteistä eurooppalaista kauppalakia ja sen hyväksymistä. Eli että meillä olisi kaikissa unionin jäsenvaltioissa käytössä yhteinen kauppalaki. Jotta tämä väline voidaan ottaa käyttöön, niin parasta olisi käyttää asetusmuotoa ja tämän tekstin pitäisi olla vaihtoehtoinen tai järjestelmän pitäisi olla vaihtoehtoinen. Eli sopia osapuolet sopivat siitä, mitä lainsäädäntöä käytetään. Se on ihan itsestään selvä. Mutta haluaisin todeta vielä jotain siihen liittyen, mitä professori Simonides totesi alustuksessaan, eli puheenjohtajan valtion edustaja. hän totesi, että tämä asia ei ole nyt päätettävissä. Kyse on vain eräänlaisesta visiosta, haasteesta. Te totesitte, että tämä perspektiivi on noin kymmenen vuoden mittainen. Pitää paikkaansa, ongelmia on jo havaittu ja näihin ongelmiin täytyy löytää ratkaisumalleja. Ja minä kannattaisin, että toimisimme kuten professori Staudenmayer totesi, kuulimme myöskin professori Fogenauerin kommentit ja hän viittasi siihen jatkuvaan ongelmaan, eli siihen, että ketä tämä hyödyttää, juristeja vaiko kuluttajia vaiko yrittäjiä. Oli miten oli, meidän täytyy perustaa päätöksemme monivuotiseen kokemukseen, koska vain ainoastaan siltä pohjalta voimme saada toimivia järjestelmiä aikaiseksi. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Niin, tässä esitettiin myöskin kysymys kollega Simio Niidekselle, joten haluaisin antaa teillekin vielä puheenvuoron. Ehkäpä haluatte vastata tähän esitettyyn kysymykseen, mutta käydäänpäs puhujalistaa läpi. Seuraavana puheenjohtajansa, puheenvuoron saa Espanjan senaatin edustaja kollega Laval, olkaa hyvä. Presidente. Puheenjohtaja, kiittäisin esittelytä heidän tekemästään työstä niin tänään Mm, tänä kattavana tiivinä päivänä. Samoin näistä ehdotuksista, parannusehdotuksista, joita on tehty tästä mm, kauppalaista. Minä edustan oikeutta tavallaan. Espanjan senaatissa olen sitä mieltä, että tämä voi toimia varsinkin hyvin. Yhteinen lainsäädäntö, eurooppalainen kauppalaki ja näin voidaan lähentyä näin tärkeissä kysymyksissä kuten jäsenvaltioiden lainsäädäntö suhteessa EU-lainsäädäntöön. Pitää muistaa, että Euroopassa neljä perusvapautta henkilöiden, tavaroiden, palveluiden ja pääoman liikkuvuus, vapaa liikkuvuus. Ja tämän välineen hyväksymisen kautta voimme vakuuttaa itsellemme, kuinka tärkeästä askeleesta on kyse tässä välineessä. Tämä on erittäin tärkeä askel, jotta saadaan aikaan sopimusoikeutta. Tietysti on joitakin kysymyksiä, jotka nousevat esille. Jotkut ovat tulleet jo esille keskustelussa ja sitten ottaisin itse muutaman vielä esille. Luonnollisesti on selvää, että välineen tarkoituksena se on vaihtoehtoinen siis väline yrityksille, pk-yrityksille ja käyttäjille, jotka vapaaehtoisesti haluavat käyttää tätä välinettä hyväksi. Mutta kysyn, pohdin tässä, kun ajatellaan äh, julkista hallintoa, valtiota tai mitä on kyse sitten mistä tahansa hallinnosta, alueellisesta hallinnosta tai instituutista hallintotasosta tai yrityshallinnosta, niin kaikki voisivat kuitenkin valita tämän vaihtoehtoisesti tämän välineen, koska joka, yhä enemmässä määrin osallistuvat myös siviilisopimusten laatimiseen. Ei vain hallistosopimus ole kysymys, joka kuuluu varsinaisesti niille, vaan ne tekevät myös tällaisia siviilioikeudellisia sopimuksia. Toiseksi minä tuomarina äh, ammattivikana tavallaan puhuisin tästä prosessioikeudesta. En ole nähnyt tätä puolta tässä välineessä vielä. Jos tämä on vaihtoehtoinen väline, niin loogisesti ymmärrän silloin olevan niin, että oikeuden budjetti, kun se soveltaa tätä sopimusta, jää tavallaan osapuolten armoilla. Osapuolet päättävät itse vapaasti, kenen tuomarin puoleen kääntyvät, jos kiista syntyy. Mutta jos ei ole tästä normaalia oikeus tuomioistuinta, niin kuka tuomari sitten tulee tuntemaan tai saa tehtäväksi ratkaista tämän kiistan. Ymmärtääkseni tässä sovelletaan kansainvälistä yksityisoikeutta. Välineessä on joitakin elementtejä tästä. Tässä minun kysymykseni. Herzlichen Dank. Ähm, Paljon kiitoksia. Niin, kysymyksiin vastaavat asiantuntijamme, erityisesti tähän prosessilainsäädäntöön liittyen. Mutta sitä ennen saa puheenvuoron Luxemburgin kollegamme Leon Kloden, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen eh, Euroopan oikeuden alavaliokunnan jäsen, että puheenjohtaja toimin asianajajana ja olen eh, myöskin eduskunnan jäsen Luxemburgissa 22 prosenttia internettilauksista Luxemburgista eh, suuntautuvat ulkomaille ja eivätkään ne onnistu, eh, koska kysymys on ulkomaisista yrityksistä, jotka eivät halua noudattaa luksemburgilaista oikeutta eh, kuluttajakysymyksissä. Euroopan tasolla muistaakseni kyse on 60 prosentista suunnilleen. Ja meillä on paljon pk-yrityksiä, jotka toimivat tällä suurella alueella. 150 000 rajat ylittävää työntekijää ylittää joka päivä rajat, jotka tulevat Ranskasta, Belgiasta, Saksasta, Luxemburgin siis töihin ja sitten menevät tilalla kotiinsa. Ja Luxemburgin parlamentti on siis kovasti puoltamassa tätä ää, nykyistä ehdotusta. Me analysoimme näitä lukuja tässä asetusehdotuksessa juuri meidän alavaliokunnassamme. Ja tietysti tässä nyt pitäisi vielä paremmin muotoilla asioita ja erityisesti tässä nyt kompastellaan varmastikin siinä, kun keskitytään liikaa kuluttajien suojelemiseen. Tähän jo monasti on mainittukin tänään, että että meillä on olemassa jo varsin suojelevaa lainsäädäntöä kuluttajille Euroopassa ja myöskin jäsenvaltioiden tasolla kansallisessa lainsäädännössä. Ja sen takia ehkä pitäisi pyrkiä löytämään parempi tasapaino toisaalta kuluttajien ja toisaalta kaupan edustajien välillä, mutta in fine olen sitä mieltä, että EU voi vain voittaa tämän asetuksen myötä. Erityisesti kun nyt elämme näitä kriisin aikoja, uskon, että tämä on eräs kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Kiitos. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt... Sydämelliset kiitokset. Vielä on lukuisia puheenvuoroja kuulematta. Seuraavana Lordi Bonus, sitten kollega Leene sen jälkeen puheenvuoron saa professori Nides, Hän voi vastata tähän esitettyyn kysymykseen. Ja sitten vielä professori Schulte-Nölke. Hän voi vastata näihin kahteen kysymykseen. Eli voivatko näistä sopimuksista nauttia myöskin julkiset laitokset tai valtio? Ja muitakin puheenvuoropyyntöjä kuullaan kollegat Nerantsis ja Siderfeld ja komissio Staudenmayer haluaa käyttää puheenvuoro. Jos haluatte vielä osallistua tähän keskusteluun, niin esittäkää puheenvuoropyyntönne, mutta lähdetäänpäs liikkeelle tässä järjestyksessä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Lori Bonus. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tarttua oikeastaan kahteen kysymykseen ja sitten herra professori Statenmaierille komissiosta. Me kuulimme tänä iltapäivänä asiantuntijoita ja poliittisia päättäjiä, jotka ilmaisivat varauksellisuutta eri alueilla, aivan erityisesti mitä tulee kuluttajiin, jotka ovat aivan avainasemassa, jos me haluamme onnistua tavoitteessa ja harmonisoida rajat kauppaa, jos kuluttajat eivät ole tyytyväisiä ja jos ne, jotka heitä neuvot, eivät ole tyytyväisiä ja usko, että he saavat hyvän diilin, niin me emme kyllä saavuta silloin tavoitteitamme. Ja tavoitteet lähes yleisesti pyrkivät hyvään, mutta tämä hyvyys voidaan menettää pelkään, jos ehdotus tässä muodossaan etenee näin. Joten kysymykseni oikeastaan kuuluisi komissiolle. Ottavatko poist- viettäkö te mukaan panoksen tästä keskustelusta ja mietitte, emmekö voisi kaventaa, täsmentää, fokusoida paremmin tätä ehdotusta. Sitten toinen kysymys, jos sallitte. Olisi mielenkiintoista kuulla komissiolta heidän havaintojaan oikeudesta perustasta. Monet puhujat ovat sen ottaneet esille jopa ennen tätä kokousta, että tämän aikana. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Ich darf also... Paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa Klaus Hanna Liine, olkaapas hyvä. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. No täällä on esitetty jo monia kommentteja, niin yhtenä parlamentin esittelijänä haluaisin kertoa seuraavaa. No, kollega Berlinguer ei päässyt paikalla. Hän on Roomassa. Vaaleihin riittyvä kysymys. Hän ei päässyt siis paikalle mutta toisena esittelijänä haluaisin esittää kommentteja muun muassa siihen, että mikä on oikeusperusta. Myönnettäköön, että oikeusperustasta voidaan keskustella vaikka kuinka pitkään ja myöskin valiokuntatasolla näin on tehty ja tämä keskustelu tulee jatkumaan, mutta lähtökohtanahan on se, että instituutioiden eli komission, parlamentin ja neuvoston oikeudelliset yksiköt ovat samaa mieltä siitä, että oikeus perustaan pitää olla artikla 114. Perusteluna on se, että kaksi on toissijainen ja sitä voidaan käyttää vain ainoastaan silloin, jos artikla 114 ei käytetä. Ja kun katsotaan, että kolme oikeudellista yksikköä ovat samaa mieltä, niin eiköhän ole jo sanomattakin selvää, että lainsääntäjä tekisi tästä kannasta poikkeavan päätöksen. Eiköhän tämä ole fakta jatkokeskusteluissa lähdetään varmaankin tästä. Sitten toisiaisuusperiaate. Siihenkin liittyen pari kommenttia. Uskaakseni tämä on ehdotus, joka on vähimmäistaso sen suhteen, mitä voidaan tehdä. Kyse ei ole harmonisoinnista, tässä ei harmonisoida kansallista lainsäädäntöä, vaan kyse on siitä, että vain ainoastaan rajat ylittävät yllättävissä tilanteissa voidaan käyttää vaihtoehtoista järjestelmää. Mielestäni tämä on hyvin pehmeä järjestelmä. Tässä ei todellakaan puututa suoraan kansalliseen lainsäädäntöön. Ja muistetta, muistutettakoon et, siitä, että se, miksi tilanne on tällainen, eli että kansallinen äh, kuluttajan suoja lainsäädäntö on primäärilainsäädäntö. Se perustuu tietenkin Rooma ykköseen, eli siihen asetukseen. Siksi se on ensisijainen. Kansallisilla järjestelmillä on etusia. Ja se todellakin perustuu eurooppalaiseen lainsäädäntöön, joten tämä subsidiariteetti-argumentti ei tässä päde ja varmaankin suuri enemmistö Euroopan parlamentin jurivaliokunnassa on samaa mieltä. Sitten kysyttiin, että olisiko täydellinen harmonisointi paras ratkaisumalli. Niin, olen samaa mieltä. Täydellinen harmonisointi Euroopassa olisi parempi, koska silloin meillä olisi yhtenäiset järjestelmät, kaikkia kuluttajia ja kaikkia yrittäjiä kattava järjestelmä. Tästä syystähän kaikki yrittäjät ja järjestöt ovat vaatineet tätä täydellistä harmonisointia, mutta poliittisesti sitä ei saada toteutettua. Ja viimeisin esimerkki tästä mahdottomuudesta on se, että, että käsittelimme tätä kysymystä ja komissio esitti oman ehdotuksensa täydelliseen harmonisointiin liittyen ja parlamentissa ja neuvostossa monista syistä johtuen se ehdotus ei mennyt läpi. Koska jos tämä täydellinen harmonisointi olisi mennyt läpi, niin on tietenkin selvää, että välttämättä aina ei oltaisiin päästy parhaaseen mahdolliseen kuluttajasuojan tasoon, vaan eräänlainen kompromissi olisi jouduttu nielemään. Ja tietyissä yksittäisissä tapauksissa olisi jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että tiettyjen kansalaisten kuluttajan suojataso olisi laskenut ja siihen kukaan ei olisi suostunut. Eivät parlamentaarikot, eivätkä myöskään kansalliset hallitukset. Mutta kun tämä täydellinen harmonisointi on nyt karjuutunut ja otetaan huomioon olemassa olevat sisämarkkinoihin liittyvät ongelmat, niin vaihtoehtoja täytyy etsiä ja se on tämä vaihtoehtoinen järjestelmä. Eli rajat ylittävää kaupankäyntiä varten luomme tällaisen mahdollisuuden, jota sopia osapuolet voivat käyttää, mikäli haluavat. Ja silloin ei jouduttaisi turvautumaan tähän tämänhetkiseen tilkkutäkkiin. Ja tämä on se toinen vaihtoehto, koska tämä täydellinen harmonisointi ei toimi. Sitten kulttuuriongelmat, kieliongelmat, sisämarkkinoihin liittyvät verotukselliset ongelmat ovat tietenkin huomattavia ongelmia, mutta eihän se tarkoita sitä, etteikö muitakin ongelmia voitaisiin lähteä ratkaisemaan. Ja toden totta, onhan se ongelma, jos rajat ylittävässä kaupankäynnissä ei ole mahdollisuutta käyttää yhteistä järjestelmää. Minäkin olen kuluttaja ja minulle ongelmana on ollut aina se, että minä en tiedä minkälaisia juridisia toimintamahdollisuuksia minulla on. Minä asun Düsseldorfissa ja jos ostan Düsseldorfista jonkun huonekalun tai sitten rajan toiselta puolelta hinta suurin piirtein sama, siis Alankomaissa, en voinut kuitenkaan tilata tätä tuotetta ulkomailta, koska en tiedä minkälaisia oikeuksia minulla on. Eli kuluttajan näkökulmasta katsottuna tämä on yksi keskeinen ongelma. Minä olen kuluttaja, analysoin tilannetta Luxemburg, tästä kuluttajan näkökulmasta. Luxemburgilainen kollega viittasi tähän palvelun tarjoajan näkökulmaan. Kaikki tietävät, että ne, jotka ostavat internetistä jotain, niin usein käy niin, että palveluntarjoaja sanookin, että en tarjoa teille tätä, koska olette kotoisin jostain pienen pienestä EU-maasta, kaukaisesta sellaisesta. Komission tutkimukset ovat osoittaneet, että syy on se, että palveluntarjoaja ei halua lähteä setvimään juridisia kommervenkkejä, koska se, jo, se aiheuttaa nostaa kustannuksia. Tämä on selvä, eli palveluntarjoajat haluavat keskittyä vain ainoastaan näin suuriin alueisiin, suuriin markkinoihin. Siis oma näkemykseni on se, että käytännössä tarvetta järjestelmälle on olemassa. Ja monen, monen vuoden ajan olen aina vedonnut tähän esimerkkiin. Jos haluan ostaa arvokkaan tuotteen, laiteen, koneen, B2B-kaupankäynnissä esimerkiksi, tai olen myymässä tällaista tuotetta, niin on tietenkin selvää, että käytän juridista tukea, se saa maksaa myöskin enemmän. Ja hän voi muotoilla sopimustekstin tarpeeni huomioiden. Mutta jos olen pienen pieni vaatimaton kuluttaja, joka haluaa ostaa 100 tai 150 tai 200 euron arvoisen tuotteen netin välityksellä, esimerkiksi jääkaapin. Istun siis Düsseldorfissa, menen nettiin surfailemaan, ostan irlantilaiselta nettiyritykseltä jääkaapin, ja tämä jääkaappi toimitetaan romanilaisen yrittäjän toimesta. Ja tämä tuote maksaa ehkä 150 euroa, mutta tilanne saattaa ollakin sellainen, että me emme tiedäkään, mitä lainsäädäntöä käytetään. Se määritellään ehkä Saksan lainsäädännön pohjalta. Ja sitten herää kysymys, että onko ylipäätään mikään sopimus päässyt syntymään ja mitä sopimusta käytetään, irlantilaista sopimusta. Ja sitten vielä tämä kuljetuksen aikana syntynyt ongelma. Ehkä käytetäänkin tätä romanista lainsäädäntöä. No, minä menen sitten juri, juristin luo ja sanon, että minä haluaisin, että te ajatte minun asiaani, koska minulla on teidän kotivakuutuksenne niin älkää luulko, että yksikään juristi haluaa lähteä tutustumaan irlantilaiseen ja romanialaiseen lainsäädäntöön vain ja ostaa 60 euron palkkion turvin. Eli ei tällaista lähdetä tekemään. Tähän kollega Sulten Ölke viittasi sanoessaan, että tämä on ihan pelkkää lottoarvontaa ja me Tästä syystä tarvitsemme tällaista yhteistä eurooppalaista kauppalakia. Ja tästä syystä mielestäni myöskin ruohonjuuritasolla juristit, tuomarit ovat valmiita tukemaan tätä hanketta yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista. Sitten täältä on esitetty kommentteja myöskin ymmärrettävyyteen liittyen. Toden totta, me tarvitsemme ymmärrettävää lainsäädäntöä. Ymmärrettävää, eli että kaikki kuluttajat ymmärtävät sen, mutta kun katson Saksan lakia, niin sieltä löytyy lukuisia mm, sadan vuoden ikäisiä pykäliä, joita ei ymmärrä edes juristi, joten kyllä meidän täytyy saada selkokieltä paperille, koska tätä sovelletaan myöskin käytännössä. Ja on selvää, että yksikään kuluttaja ei tule paneutumaan tähän kauppalakiin ja sen jokaiseen pykälään. Kyse on siis sovellettavasta soveltamisalasta, niin kuin täällä on sanottu. Ongelmana on juuri tämä sähköinen kaupankäynnin alue. Se on uusi markkina-alue. Se syntyi vasta noin kymmenisen vuotta sitten, joten on ehkäpä paikallaan katsoa myöskin sitä, eli tätä uutta markkina-aluetta. Ja sitten viimeinen kommentti. Mitä tulee muihin aspekteihin, eli tietokannan laatiminen tai malli, sopimusmallin laatiminen, se on ihan järkevää, mutta se olisi tällainen rinnakkainen järjestelmä, koska tällainen mallisopimus ei korvaa kauppalakia, koska se ei ratkaise Rooma ykköseen liittyviä ongelmia korkea taso on hyvä asia ja yritykset joutuvat maksamaan siitä, koska he joutuvat käyttämään jatkossa ei 28 lainsäädäntöä, vaan kahta eli omaansa ja rajat ylittävää kaupankäyntiä varten laadittua yhteistä eurooppalaista kauppalakia. Ja tästä syntyy sitten tällainen korkea kuluttajansuojan taso, mutta ei tämä tarkoita sitä, että tässä poimittaisiin pullasta rusinoita. Me parannamme eurooppalaista kuluttajansuojan tasoa. Sen pitää olla direktiivien määrittelevän kuluttajasuojatason yläpuolella, eli se tarkoittaa parannusta. Siinäpä kaikki se, mitä minä halusin sanoa parlamentin esittelijän näkökulmasta katsottuna. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa kollega Leene. Nyt olemme saaneet kyllä kattavan katsauksen näistä ongelmista. Niin, kenelle nyt antaisin puheenvuoron, mutta eihän tämä ollut vielä tämä loppu yhteen vetoon, mutta kyllähän sieltä löytyi se keskeisin ajatus, jota minäkin olen pohdiskellut. Ja tämä esitetty kysymys, sitä voitaisiin täydentää siten, että pitäisiköhän meidän keskittyä enenevässä määrin tähän online-kauppaan. Ehkäpä joku kommentoi tätäkin aspektia, mutta sitä ennen professori Simeonides saa puheenvuoron. Hän voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chairman. Actually, I believe... Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että tässä vain yksi kysymys esitettiin suoraan minulle, mutta yritän nyt vastata muihinkin, jos haluatte mutta muut ovat varmasti pätevämpiä vastaamaan näihin, kuten vaikka professori Steinmeier, mutta äh, tuo kysymys puolalaista senaattorilta liittyi aikaan miksi ei tehdä tätä asiaa jo nyt, miksi odotetaan. Itse asiassa keskustelin aika elementistä eh, eri yhteydessä. Ajattelin, että voitaisiin kuvitella vaikkapa minkälaisia etuja harmonisoinnista voitaisiin tällä instrumentilla pitkällä aikavälillä saada. Ja harmonisointihan silloin olisi, niin olisi horisontaalista ja vapaaehtoista, ja ei pelkästään vain rajat ylittävän kaupan osalta, vaan myöskin sisäisen kaupan osalta. Mutta olette aivan oikeassa siinä, kun puhutte aikaelementistä yhteydessä tähän päivään, siis kuinka kauan tämän pitäisi kestää. En halunnut ehdottaa sitä, että meidän pitäisi nyt lähteä meditoimaan ja mietiskelemään tätä asiaa, vaan että joka päivä asiaa pitäisi edistää, mutta ollaan kuitenkin realisteja Kysymys on valtavasta hankkeesta äh, sen pituutta ajatellen, ja se on myöskin aika mutkikas tämä asia. Jos kaikki rakastaisivat joka ainoita sanaa tässä asiassa, niin siltikin tarvitsisi nyt paljon aikaa asioista keskustelemiseksi neuvoston työryhmässä, koska siellä meillä on 27 jäsenvaltiota edustettuina. Jotkut edustavat erilaisia perinteitä, jotkut vähän samantyyppisiä ja joka sana on tutkaltava niin, että viime kuukausien kokemuksen perusteella joskus turhaan noin hitaisen etenemisen, mutta on ymmärrettävä myöskin, että jäsenvaltiota ei voi hoputtaa, koska se olisi vain karhunpalvelus. Toisaalta kokemukseni pohjalta voin todeta myöskin, että parempi on antaa ajan parantaa ähm, tässä esille tulleet asiat myös. On parempi äh, toimia oikein kuin toimia nopeasti ja uskon, että markkinat voivat vielä pikkuisen odottaa paremmissa äh, olosuhteissa, jos kaikki nyt olisivat samalla puolella tässä asiassa, ja mehän emme ole. Tältäkin on kuultu äh, epäileviä äänenpainoja. Äh, tiedän, että myöskin muualla niitä kuullaan. Mutta vaikka kaikki olisivat samalla puolellakin, kun ajatellaan asian monimutkaisuutta ja pituutta, niin kyllä tämä veisi aina kolme, kenties neljä puheenjohtajakaudetta ennen kuin tämä neuvoston etenisi ehkä tätä aikaa voidaan käyttää kaikkien muiden puutteiden parantamiseksi ja meidän on työskenneltävä yhdessä neuvoston, parlamentin ja komission. Niinpä meillä on vielä matkaa taitettavana, mutta olen optimistinen ja haluan ajatella pitkällä aikavälillä ja odotan niitä etuja, joita sitten näistä hankkeista ajan myötä koituu. Tämä lienee ollut ainoa kysymys, joka minulle esitettiin, niin myöskin siihen vastata. Kenties muihinkin voisi vastata, mutta varmasti pätevämmät henkilöt voivat niitä erityisesti nämä asiantuntijat ja myöskin professori Steinmeier, joka on tässä asiassa todellinen asiantuntija. Kiitos. Olen Paljon kiitoksia. No, teemme näin. Kollega Sulte Nölke asiantuntijana voi vastata kahteen kysymykseen. Kysymys kuuluu yhtäältä, että voiko valtiokin käyttää näitä sopimuksia ja sitten tämä prosessilainsäädäntöön liittyvä toinen kysymys. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys. Voiko valtio käyttää näitä sopimuksia? Niin, tarkkana pitää olla. Eli missä me nyt liikumme? Sähköisessä kaupan, kaupankäynnissä, sehän on se kaiken A ja O tällä hetkellä, mutta minä puhun vain ainoastaan näistä kuluttajakysymyksistä. Vastaus on selkeästi ei. Sopimus ei voi näin tehdä. Kyse on ainakin tähän asti ollut siitä, että yritykset ja kuluttajat tekevät sopimuksen. Koska ongelmana on se, että tässä voitaisiin tätä soveltaa myöskin poliittisiin puolueisiin ja niin poispäin. Ja se taas tarkoittaisi käytännössä sitä, että kun luonnosta tarkastellaan, niin yrittäjät voivat äh, tai haluavat myydä vain ainoastaan yksityisille toimijalle – ja jos voitaisiin tehdä sopimuksia myöskin ö, jonkun ö, kansallisen tahon kanssa, niin silloin yritys joutuisi ensin selvittämään, että onko tämä taho oikeudellinen toimija vai yksityinen taho. Eli se olisi melkoinen epävarmuustekijä. Eli kun käsittelemme e-commerce-asiaa, niin silloin ei saisi rajata kuluttaja rinkiä, mutta sitten mitä tulee tarjoajapuoleen, voisiko jäsenvaltiolla olla mahdollisuus toimia palvelun tarjoajana? No tällä hetkellä ei vielä. Se voisi olla mahdollista, mutta ongelmalliseksi tilanne menee sellaiseksi, jos kuluttajat myyvät kuluttajille, niin IBhän on tällä saralla mukana – Minä olen valmistelutöissä ollut mukana, mutta se tarkoittaisi, jos tämä asia, tämä aspekti hyväksyttäisiin, niin silloin tekstiä pitäisi vielä muokata. Sitten toinen kysymys, prosessilainsäädäntö, mikä tuomioistuin on toimivaltainen. Useimmiten tähän löytyy helppo vastaus, niin kuin puheenjohtajamme totesi. Yleensähän se on se tuomioistuin, jossa kuluttaja on sijoittautuneena, eli sen paikan tuomioistuin. Mielestäni ideaalinen tilanne ei olisi se, jos kaikki kiistat yritettäisiin ratkaista käräjillä tai rauhantuomareiden tai muiden tahojen kautta. Siihen resurssit eivät riitä monistakin suista johtuen johtajan johtuen, ja minä en usko, että siitä sopia osapuoletkaan nauttisivat. Minä uskon, että hyvin monet ongelmat ratkaistaisiin online ratkaisun menetelmän kautta. Ja ne, mitä ei voida ratkaista online, niin ne hoidettaisiin sitten konkreettisissa tuomioistuimissa. Ja sitten mitä tulee näihin online riitojen ratkaisujärjestelmiin, niin tähän liittyy juuri tämä soveltamisala kysymys. Kaikki nämä paikalliset käräjäoikeudet joutuvat sitten ilman sen kummempaa asiantuntemusta soveltamaan 30 eri lainsäädäntöä. Heidän pitäisi selvittää, että onko tietty laki ja sen tarjoama kuluttajansuojataso korkeampi tai alhaisempi kuin joku toisen maan kuluttajalainsäädännön tarjoama kuluttajansuojataso. Ja voidaanko varmistaa, että käräjäoikeus todellakin on riittävän seikkaperäisesti paneutunut näihin eri vaihtoehtoihin, joten tämä tulee olemaan hyvin kinkkinen kysymys ainakin tällä hetkellä. Ja minä uskon vakaasti, että tässä nyt ei tarvitse lähteä muuttamaan tuomioistuinten toimivaltaa. Eli oikeusturvaa voitaisiin vaalia, mikäli soveltaisimme tätä yhteistä eurooppalaista kauppalakia ja sitä muutettaisiin vielä tältä osin tietyssä määrin. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Vielä kolme kommenttia. Ensimmäisenä kollega Neransis, Margareta Sederfeld ja sitten vielä professori Staudenmayer, he saavat nyt vielä puheenvuorot. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Neransis, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να υποβάλω ερωτήσεις με την άδειά Puheenjohtaja, en, minulla ei oikeastaan ole mitään kysymystä. Minulla on muutama lyhyt kommentti vain. Ensinnäkin olen iloinen ajatuksesta harmonisoida kansallista lainsäädäntöä. Tästähän me puhuimme Brysselissä aikaisemmassa kokouksessamme pari vuotta sitten. Olen erittäin iloinen, että olemme nyt edenneet asetuksen kohdalla, mutta minulla on vielä muitakin asioita. Se, että maastelle luodaan kaksi rinnakkaista oikeuskäytäntöä, sen, se kiistatta johtaisi vaikeaan järjestelmään, ajatellen kiistojen ratkaisua ja tämä, tässä syntyy epävarmuutta, selkeyden puutetta ja on vielä vaikeampi ratkaista näitä erimielisyyksiä. Olemme hiukan eri aaltopituksella tässä asiassa ja haluaisin kuulla tästä asiasta asiantuntijoilta. Sitten toiseksi yleisemmin ja poikkeuksena kaksi artikkelia, jossa määritelmät mainitaan, niin meidän, meidän pitää muistaa, että kolmikantajärjestelmää pitkälti on vältetty tässä uudessa asiakirjassa, jonka asiantuntijat laativat. Määritelmät, prioriteetit ja tehtävät tai roolit. Kun ajatellaan, pidetään säästöt, mielessä, niin ehkä meidän pitäisi lähestyä tätä asiaa hiukan eri tavalla. Meidän pitäisi tarkastella, mitä meidän pitää tehdä, kuinka tämä teksti toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän pitää pystyä tarjoamaan suojelua. Ja juridiset kysymykset vieläkin saattavat olla hiukan ongelmallisia tässä. Sitten kolmanneksi kerrattu asetusteksti varsin usein käsittelee kauppalakia eri tavoin. Puhutaan myynnistä kuluttajille, C plus C, puhutaan suurista yrityksistä, B plus b yrityksistä yritykselle, kuluttajan keskeisistä kysymyksistä ja kuluttajilta yritykseen ja niin edelleen. Täällä olisi tämmöisiä erityyppisiä kriteerejä, Ja jotkut kaupat kuuluvat tämän asetuksen alaisuuteen, jotkut taas eivät. Joten tähän liittyy sitten hiukan epäilyksiä. Tarjoako tämä lähestymistapa riittävää oikeudellista varmuutta? Erityisesti jos pidetään mielessä ihmisten oikeus valita, minkälaista kauppa-oikeutta haluavat soveltaa – kaupankäynnissään. Mielestäni tämä voisi olla vaarallista, mitä tulee Euroopan lain yhdenmukaisuuteen, kuluttajaturvallisuuteen, asiakasturvallisuuteen ja mielestäni meidän täytyykin varmistaa, että mitään syrjintää ei tapahdu niiden yrityksen kohdalla, jotka valitsevat tämän oikeuskäytön lain ja pyrkivät välttämään jotka valitsevat sen välttämisen, niin kuin seitsemän arkassa sanotaan, tilanne vaihtelee maasta toiseen ja ajat myös muuttavat tilanteita. <coughs> Anteeksi, on myös erittäin tärkeää tehdä ero mahdollisimman selkeällä tavalla mm, niistä kysymyksistä käsitellään tämän asetuksen alaisuudessa ja minkälainen kuluttajasuojan taso olisi. Täällä on mainittu Viinin yleissopimus, tämä on ihan totta. Minäkin sanoisin, että on muitakin juridisia tekstejä, Esimerkiksi teksti epäreilusta kauppakäytännöistä ja sisämarkkinoilla tapahtuvasta suojelusta Sitten 31 vuodelta 2000 parlamentin neuvoston välinen teksti tietystä juridisista seikoista, jotka liittyvät tiedotusvelvollisuuteen sitten 539 Rooma 1, mikä, tu, mikä koskee lain soveltamista kaup- kaupallisissa kysymyksissä. Aikaa ei ole kovinkaan paljon. Siksi mainitsin vain sen, miten nämä vanhat tekstit joskus tarjosivat todellakin juridista var- varmuutta ja vait, jotka liittyvät kauppalakiin. Ja ratkaiseva kysymys tietysti on tämä oikeudellinen varmuus. Kiitos. Herzlichen Dank, sehr gerne. Paljon kiitoksia. Kyllä, kyllä. Seuraavana kollega Sederfeldt Ruotsista, olkaa hyvä. Ordförande. Eh, från svensk sida så tycker vi att... Eh, Paljon kiitoksia. Ruotsin näkökulmasta katsottuna tätä asetusta tarvitaan kipeästi, jotta saamme vahvistettua rajat ylittävää kaupan käyntiä. Mutta mutta kun katsotaan esillä olevaa ehdotusta, niin monelta osin se on vielä puutteellinen. Meidän täytyy varmistaa, että sopia osapuolet haluaisivat käyttää tätä kauppalakia. Mikäli sitä ei kukaan halua käyttää, niin silloin ongelma on edelleen sama kuin ennenkin. Eli me haluamme lisätä halukkuutta käyttää tätä lain yhteistä eurooppalaista kauppalakia. Muutama huomio eh, Ruotsin näkökulmasta katsottuna keskeisimpiin kysymyksiin. Me tarvitsemme tasapainoisen lähestymistavan, eli että kuluttajansuojataso olisi aina yhtä korkealla. Ja se edellyttää selkeää yksinkertaista järjestelmää, jotta sitä voidaan pidemmälläkin aikavälillä soveltaa. Olipa kyse sitten nettikaupasta tai kaupasta, joka tehdään elinkeinoharjoittajan toimitiloissa. Ja lakitekstin ymmärrettävyydelläkin on keskeinen merkitys, niin kuin täällä monet sanoivat. Sopia osapuolten pitää valintatilanteessa ymmärtää, minkälaisia vaikutuksia syntyy valinnasta. Jos valinnan vaikutuksia ei ymmärretä, niin silloin ei tietenkään lähdetä edes harkitsemaan yhteistä eurooppalaista kauppalakia ja sen soveltamista. Ja tästäpä syystä me tarvitsemme selkeää, yksinkertaista eurooppalaista yhteistä kauppalakia. Sitten vielä yksi asia. Tämä lainsäädäntö teksti, sillä pitää olla selkeä soveltamisala. Eli meidän pitää tietää, mihin sitä sovelletaan ja mihin ei. Eli että muut kuin rajat ylittävät kysymykset eivät kuulu soveltamisalan piiriin. Sekin mitä sanoa suoraan selkein sanakääntein. Sitten lopuksi toteaisin vielä, että tämän järjestelmän pitää olla juridisesti myöskin vedenpitävä, eli sitä pitäisi pystyä myöskin soveltamaan käytännössä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me sanomme, että mitä tämä laki käsittelee ja mitä ei, ja missä tapauksissa sovelletaan kansallista lainsäädäntöä. mikäli kaikki nämä asiat hoidetaan kuntoon, niin silloin voi hyvinkin olla mahdollista, että osapuolet ovatkin halukkaita käyttämään yhteistä eurooppalaista kauppalakia. Mikäli asioita ei selvennetä, niin silloin yhteistä kauppalakia ei myöskään sovelleta ja silloin tehty työ oli turhaa. Tämä on Ruotsin kanta ja me mielenkiinnolla jäämme tekemään yhteistyötä jatkossakin. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Kollega Staudenmayer, monia monia kommentteja on esitetty. Te voitte vastata näihin kommentteihin. Me olemme kiinnostuneita teidän kommenteistanne. Paljon on kommentoitu juuri tätä fokusointiaspektia, eli että keskityttäisiin juuri online-kauppaan, mutta toisaalta myöskin tämä artikla 114 asia, siihen liittyen Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, mutta toki voitte esittää kommentteja myöskin muihin esille tulleisiin kommentteihin ja kysymyksiin. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Neljä kohtaa ja yritän vastata myöskin näihin kahteen ne seikkaa, kun nyt puhun näistä neljästä kohdasta. Ensinnäkin se, mitä äh, Sir Beef mainitsi ensimmäisessä keskustelukierroksella siitä, mitä brittihallitus on asiasta todennut. Ja on aivan totta, että 43 panosta saatiin tässä kyselykierroksessa ja 23 niistä tuli oikeusalan harjoittajilta ja kaikki 23 olivat kielteisiä. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että nämä 23 tulivat erilaisilta ihmisiltä. Kysymys oli yliopistoihmisistä, yksittäistä asianajajista, siis kokonainen ammattien kirjo. Ja minusta on hyvin mielenkiintoista, että koska tämä on ensimmäinen vastaukseni tässä, että tässähän oli kaksi vastausta, jotka tulivat PK-yritysyhdistyksiltä ja sitten pari yritystä tuli taas sitten brittijärjestöltä. Ja ähm, lähestulkoon kokonaan brittien vähittäiskaupan järjestöt pienestä suureen olivat hyvin myönteisiä kannassaan. Ja mistä tämä sitten johtuu? On kenties mielenkiintoista muistaa se seikka, että Iso-Britannia on se maa EU:ssa, jossa kaikkein eniten kuluttajat muista maista ostavat netin kautta tavaraa. Ja oletan, että nämä äh, kaksi äh, järjestöä, jotka mainitsin, edustavat lähestulkoon kaikkia äh, vähittäiskauppiaskantaa sen tahtoisivat käyttää tätä mahdollisuutta enemmän, niin sen takia ne tahtoisivatkin, että tulisi tällainen yhteinen eurooppalainen ähm, kauppaoikeus. Tämä oli siis ensimmäinen seikka. Toinen seikka liittyy oikeusperustaan. Aivan oikein herra Leene mainitsi jo, että vapaat juridiset palvelut ovat vahvistaneet kunnissaan valinnan oikeusperustaksi 123. Mutta haluan kuitenkin sanoa, että jos tarkastellaan EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä artiklassa 114 artiklaa oikeusperustaksi, niin on todettava, että että on todennäköisiä konkreettisia kaupan esteitä. Ja tämä meidän tapauksessamme ei ole vaikeaa osoittaa itse asiassa. Jos ajatellaan B2C-sopimuksia, niin silloin on erilaisia pakollisia kansallisia säännöksiä, vaikkapa oikeuden toteuttaminen tai sitten pidemmälle menevät säännökset tai sellaiset osa-alueet, jotka eivät ole ollenkaan yhteisöoikeuden piirissä, mutta kuitenkin on olemassa eroavaisuuksia pakollisissa kuluttajasuojelevissa säännöksissä ja tämä on juridinen este ja vaikutusten arvioinnissa me olemme osoittaneet, että nämä eroavaisuudet luovat myöskin ne taloudellisia kustannuksia. Olemme laskeneet, että keskimäärin yhden, yhteen maahan vieminen yhdelle yritykselle maksaa 10 000 euroa per maa, jonne siis viedään. Ja jos tämä tehdään netin kautta, niin lisäksi tulee vielä 4 000 euroa. Jos tämä vaikkapa viidellä kymmenellä kerrotaan, niin silloinhan jo päästään suurempaan lukuun kuin pienen yrityksen vuosittainen liikevaihto on. Ja nämä kulut siis voivat olla esteitä. Ja äh, halutaanko tässä nyt sitten viedä enää mitään tavaraa vai toimitaanko tykkänään toisella tavalla. Ja samat kulut pätevät myöskin B2B maksutapahtumiin. Juridiset esteet siis ja myös taloudelliset esteet B2C-sopimuksissa, siis taloudelliset esteet B2B-sopimuksissa ovat huomattavia. 114 artikla oikeusperustana voidaan jo tällä tavalla oikeuttaa. Ja toinen seikka, jonka herra Leene myös jo tuossa sanoi, oli se, että artikla 325 oikeusperustana on vain toissijainen oikeusperusta, ja sitä voidaan käyttää vain, ja näin tapahtuu EU-tuomioistuimessa vakiintuneen oikeuskäytännön, jossa 114 artiklaa ei voida käyttää mahdollisena oikeusperustana. Ja komission ehdotus onkin juuri se että nyt otetaan huomioon nämä ongelmat. Meillä on räätälöitynä tämä soveltamisella sillä tavalla, että B2C-sopimukset ja PK-yrityssopimukset ottaisivat huomioon nämä huomaamamme ongelmat ja emme halua laajentaa näitä kotimaisiin sopimuksiin tai suurten yritysten välisiin sopimuksiin tätä soveltamisalaa, koska nämä ongelmat eivät ilmene siellä. Viimeinen seikka, vaikkakin 152 artikla olisi mahdollinen oikeusperuste äsken miksi ne ei se voi olla oikeusperusta, mutta jos tämä hypoteesi otetaan esille, niin kyllä voidaan ajatella EU-tuomioistuimen oikeus käytäntöä ähm, äh, ja sen äh, yritystapauksia. Äh, ja on selkeitä eroja näissä tapauksissa ja myöskin niissä tapauksissa, jotka nyt koskevat tätä kun kysymys on yritysmaailman tapauksesta, kysymys on luotavista yksiköistä, vaikkapa uusissa yritysoikeuksissa, eurooppalaisessa osake yhtiössä ei, tätä näissä äh, säännöissä ei tätä asiaa ole säädetty samalla tavalla. Jos tällainen yritys on siis luotu jossain jäsenvaltiossa, niin siihen pätevät tietyt säännöt, voidaanko se siirtää muualle vaiko ei. Ja tietysti tähän liittyy myöskin tekijänoikeuskysymyksiä. Nämä uudet juridiset yksiköt tietysti niiden, niiden tilannetta säädellään myöskin tietyllä tavalla kansallisessa oikeudessa. Jos sitten lyödään järjestelmä, joka pätee koko Eurooppaan, niin sitten se tehdään 152 artiklan pohjalta ihan ok. Tätä oikeuskäytäntöä EU-tuomioistuimessa me tuemme, mutta tässä tapauksessa kuitenkin tilanne on aivan toinen. Me emme nyt lue tässä eurooppalaisia myyntisopimuksia, mitään uusia sopimusmuotoja tai entiteettejä, vaan annamme kahden sopimusosapuolelle mahdollisuuden sopia ähm, ähm, sopimuksen ehdoista ja annamme heille siis tällaiset tosiasiat säännöt jotka äh, on otettava huomioon kansallisessa lainsäädännössä, joka on sovellettavaa lainsäädäntöä. Ja näin, näistä äh, säännöistä he voivat valita. Siis tämä on aivan eri tilanne ja niinpä vaikka siis unohdetaan tämä, että 352 äh, äh, on toisiainen luonteeltaan, niin sitä voidaan edes soveltaa tässä. Ja kolmas seikka sitten liittyy siihen, mitä herra Krigö tuossa sanoi. Hän viittasi kuluttajien valinnan vapauteen. Tässä nyt kenties on väärin ymmärrys komission puolelta. Äh, me emme koskaan ole lehdistötiedotteessa sanoneet, että kuluttajalla on valinnanvapaus tämän kansallisen lainsäädännön ja yhteisön Äh, yhteisen kauppaoikeuden välillä. Näin emme ole sanoneet, koska tämähän äh, riippuu kauppiasta. Hän voi sanoa, että minä tarjoan tätä tuotetta ja hän voi siis sanoa, että me tarjoamme näitä tuotteita rajat ylittävällä tavalla vain, jos tässä sovelletaan eurooppalaista yhteistä äh, oikeus, kauppaoikeutta. Kuluttajan valinta on se, että hän sanoi, että minä en osta tätä tuotetta. Hän voi silloin mennä vaikkapa kulmakauppaan ja hän tuntee sen omistajan ja myyjän. Hänellä on hyviä kokemuksia sieltä, ostanut hyviä tuotteita, tai vielä tuotteita, vienyt takaisin ja ne on korvattu ja hän on ollut ihan tyytyväinen. Hän on luottanut tähän henkilöön. Tai sitten hän haluaa jonkun henkilön, jolle hän voi puhua kenties havaitusta vioista. Ja tässä tapauksessa hän menee sitten tuonne kulmakauppaan ja hoitaa asian siellä. Kenties hän maksaa 10 prosenttia enemmän, mutta hän toimii näin, koska se on tärkeää hänelle. Hän voisi kuitenkin myös ostaa netistä äh, yhteisen äh, kaupalain pohjalta 10 prosenttia halvemmalle. Ja näin hän kenties tekeekin, jos kun hinnalla on merkitystä hänelle. Ja jos kysymys on tietystä äh, merkistä, jota, johon hän luottaa. Ja nämä asiat ovat tärkeämpiä hänelle ja sen takia hänellä on tämä valinnanvapaus. Hän kuluttaja siis nauttii suurempaa valinnanvapautta kuin tällä hetkellä. Ja kenties hän voi myöskin nauttia kilpailukykyisemmistä hinnoista, mutta hänellä on myöskin mahdollisuus mennä vielä tuonne kulmakauppaan toimittamaan asiansa. Tämä ei vielä riitä. Jos kuluttaja olisi sellaisessa tilanteessa, että hän voisi tehdä tämän valinnan tästä lainsäädännöstä, niin silloin hän, hän varmasti olisi huonommassa asemassa kansallisessa lainsäädännössä ja tämä ei voi olla tyydyttävää, mutta tässä asiantuntija ovat todenneet, että tämä yhteinen EU kauppalaki ensinnä pätee siihen, mikä on kuluttajan suojan taso, onko silmi vai korkeampi. Ja toisekseen kuluttajan suojan taso kattavasti katsottuna jälleen kerran on verrattavissa sillä tavalla, että se on korkeampi melkein kaikissa kansallisissa lainsäädännöissä. Siis mitään talon, taloudellista etua hän ei saa, eikä myöskään mitään juridista etua tässä ja tällä tavalla Tämä on otettava huomioon. Annamme siis kuluttajalle tämän äh, mahdollisuuden tehdä valinta, jota hänellä ei tällä hetkellä ole, koska kauppias valitsee tämän lain. Ja vaikka äh, sitten äh, Rooma ykköseen vedottaisiin, niin silloinkin vain kuluttaja voisi hyötyä osasta kansallista lainsäädäntöä ja näin me tarjoamme nyt sellaista lakia, joka on samanlainen tai parempi kuin hänen oma lakinsa. Ja näin hän ei menetä mitään ja hän saa vielä kaupallista ö, taloudellista etua. Tämä oli kolmas seikka, jonka halusin tuoda esille. Ja neljänneksi haluan vielä vastata useisiin keskustelussa esille tulleisiin huomioihin, erityisesti siihen, mitä herra Fogenauer puhui tuossa äsken Ähm, näistä heikouksista Ja tähän asiaan viittasi myöskin Lordi Baunes ja myöskin tässä äh, nettikysymyksiä sivuttaessa tähän puututtiin. Ensinnäkin sanoisin siis, että haluaisin herra Fogenaveria tässä siterata, koska hän sanoi äh, hyvin mielenkiintoisen asian äh, yhteisen kauppalain laatiminen on hyvä kompromissi eh, erilaisten eh, laatimismetodien välillä Euroopassa. Näin hän sanoi. Tämä oli suora siteetti ja tämä on aika mielenkiintoista, koska tällaiseltähän Euroopan unionin lainsäädännön pitäisi näyttää. Ei voida laatia lakia tietyn eh, lainsäädäntölaatimistyylin pohjalta vaan on pyrittävä kulkea kulkemaan keskitietä ja juuri näin herra Vogenauer tuossa totesi. Sitten toinen asia, kun ajatellaan tätä äh, laadintaa, lainlaadintaa. Ja äh, toinen äh, sitaatti, ja luen sen tässä saksaksi. Ja toivon mukaan käännöksen kautta saatte nyt myöskin tämän asian hengen ja siitä kiinni. So geht es wirklich. Tämä ei todellakaan käy, mutta mitä pitäisi tehdä? Siitä lähtien, kun tämä kysymys tuli pöydälle, niin kirjallisuudesta on kasvanut melkoinen kirjasto, joka käsittelee tätä asiaa. Monia, monia parannusehdotuksia on esitetty luonnoksen yksittäisiin kohtiin. Samalla monet keskeiset toimijat ovat esittäneet ehdotuksia sen suhteen, miten lainsäädäntöehdotusta tulisi jatkossa esi- käsitellä. Kukaan ei toistaiseksi ole sanonut, että nykyinen ehdotus pitäisi hyväksyä sellaisenaan. Arvaatteko, kuka sanoi näin? Sataa olla, kun kysymys on siis äh, saksalaisesta, niin kysymys on äh, Otto von Gergistä, ja tämä tehtiin 1889 vuonna itse asiassa. Tuolloin kehitettiin saksalaista siviililainsäädäntöä ja mainitsen tämän lausunnon siksi, koska tämä osoittaa, että Saksassa tämä laki on toiminut jo toista sataa vuotta, eikä sitä nyt niin kauhean huonona pidetä myöskään sen laatimisen kannalta. Toisin sanoen lakia voidaan parantaa ja tämä onkin pointtini tässä asiassa. Meillä on siis tässä ehdotus ja palaan äh, siihen, mitä herra Simeonidis sanoi ja äh, myöskin näihin Kyproksen aikana pidettyjen kokouksiin. Meillä on ollut oikein hyviä ehdotuksia jäsenvaltioilta siitä, kuinka luku 10 pitäisi äh, kirjoittaa. Ja olen hyvin luottavainen näiden hyvien ehdotusten suhteen. Ja myöhäisemmässä vaiheessa kenties sitten tulemme vielä kysymykseen soveltamisalasta ja kenties jälleen kerran voimme keskustella rajoituksesta nettiä varten. Tämähän on liian ennenaikaista nyt, koska ensin täytyy tietysti keskustella äh, sisällöstä ennen kuin lähdetään keskustelemaan soveltamisalasta, mutta äh, keskeinen asia tässä on tämä ehdotus, ja komission ehdotustahan voidaan tietysti aina parantaa, ja kuten professori Nidissä sanoi, ja lopetan tähän, vielä siteraan kuitenkin, että annetaan komission, parlamentin ja neuvoston parantaa tätä. Kiitokset. Herzlichen Dank, Herr Prof. Sydämelliset kiitokset professori Staudenmayer näistä kommenteista. Mielestäni yhtäältä on syntynyt tarvetta, tarve saada aikaiseksi yhteinen eurooppalainen kauppalaki, ainakin omasta mielestäni, erityisesti internetkaupan saralla, mutta toisaalta avoimia kysymyksiä on lukuisia esillä ja niitä täytyy käsitellä – ja kollega Staudenmayer, mikäli ymmärsin teidät oikein, te viittasitte saksalaiseen lakiin, Edward Pape, joka on käsitellyt näitä viitta lakia, joihin viittasitte, niin tulee omasta kotikylästäni. Ja toinen komissio jatkoi sitten tätä työtä, kunnes vuonna 1900 hyväksyttiin teksti. Ja nyt herääkin kysymys siitä, että miten voimme varmistaa, että tämä yhteinen tavoite saavutetaan ja ongelmat ratkaistaan. Minä en voi tähän vastata, mutta onneksi oikealla puolellani istuu asiantuntija klaus Haina Liene ja hän voi lopuksi kertoa omista näkemyksistään tähän liittyen. Oikein paljon kiitoksia professori Zensburg, kiitoksia myöskin, että veditte tätä paneelia erinomaisella tavalla hankalaa on kyllä Staudenbergin kommenttien jälkeen vielä esittää jotain nohevaa. Komissiohan tekee ehdotukset ja neuvosto ja parlamentti tekevät päätökset ja komissio ei ole koskaan esittänyt tai koskaan ei ole hyväksytty mitään komission ehdotusta sellaisenaan, joten tässä täytyy vielä jatkaa tätä käynnissä olevaa työtä, joten olenkin kiitollinen kaikista ehdotuksista, jotka ovat omiaan parantamaan lainsäädäntöä. Kaikki asiantuntijoiden ehdotukset, kansallisten parlamenttien edustajien kommentit ovat tervetulleita. Etenemme seuraavalla tavalla. Me laadimme ensin työasiakirjan. Olette varmaankin saaneet käyttöön tämän ehdotuksen ja jatkossa toimimme niin, että kevään alkupuolella sanotaan helmimaaliskuussa pöydällä tulee olemaan ensimmäinen mietintön luonnos. Siitä näkyy jo suuntaus esimerkiksi soveltamisalan suhteen. Me otamme kan- huomioon kuulemistilaisuuksissa esiin tulleet kommentit ja ongelmat ja ehkäpä myöskin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja tarjotaan. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa käydään epävirallisia keskusteluja sidosryhmien ja asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Ja sitten keskustellaan myöskin puheenjohtajavaltion Irlannin kanssa sen suhteen, miten tätä projektia jatkossa käsitellään yhteistyössä molempien lainsäädäntäjien kanssa. Voin luvata teille jo seuraavaa. Meidän tarkoituksenamme on, että me paneudumme tähän lainsäädäntöehdotukseen seikkaperäisesti, jotta meillä olisi sellainen työkalu käytössä, joka toimii. Me emme halua mitään paperitiikeriä, vaan me haluamme sellaisen tekstin, joka miellyttää ja jota voidaan soveltaa. Ja se edellyttää myöskin malttia työskentelyssä. Niin, täällä puheenjohtaja viittasi jo siihen, että kuinka kauan kesti saada aikaiseksi tämä saksalainen lainsäädäntö. Tuskin näin monta vuosikymmentä menee täällä. Me keskitymme vain ainoastaan muutamiin kaupalainsäädännön osa-alueisiin. Mutta muistuttaisin kuitenkin siitä, että keskustelut tästä projektista ja sen sisällöstä ovat jo olleet käynnissä 80-luvun alkupuolelta lähtien. 80-90-luvulla tehty työ on ikään kuin pohjustusta tälle nykyiselle työllemme. Ja minä uskon, että olemme nyt siinä vaiheessa, että nyt jos koskaan voimme tarjota valmista tuotetta. Lisäksi voin kertoa teille, että ihan hiljattain jurivaliokunta päätti, että ensi vuonna järjestämme vastavalaisen konferenssin kuin tänään, eli ensi vuoden loppupuoliskolla, ja sitten katsotaan, miten työt ovat edenneet. Ja jatkamme tätä hedelmällistä yhteistyötä teidän kanssanne, arvon kollegat. Minä uskon, että tästä on hyötyä meille kaikille. Näin voimme parantaa tätä käsillä ollutta tuotetta. Oikein paljon kiitoksia vielä teille kaikille siitä, että olette päässeet tänne paikalle osallistuaksenne tähän konferenssiin. Ja vielä lopuksi toivotan teidät tervetulleeksi pieneen vastaanottotilaisuuteen. Hetkinen, missä se järjestetäänkään? Jan, eli Josef Antal rakennukseen, eli sillan yli sitten etuvasemmalle menette. No, sihteeristön jäsenet kertovat teille, missä ollaan sitten. Eli te pysytte tässä samassa kerroksessa. Portaita ei tarvitse lähteä kiipeämään hissiin, ei kannata mennä, ettei te pääse hukkumaan. Toivottavasti pääsette mahdollisimman runsaslukuisina paikalle. Oikein paljon kiitoksia, että olette olleet täällä. Kiitoksia myöskin tästä rakentavasta yhteistyöstä. Kiitoksia.